Good afternoon. Hyvää iltapäivää, arvon kollegat, ne, jotka ovat paikalla. Haluaisin ensinnäkin hyväksyttää estyslistan, Mikäli kenelläkään mitään vastalauseita, esityslista on hyväksytty. Kiitos siitä. Meidän määrä hyväksyä myöskin pöytäkirjat kokouksista, jotka järjestettiin 25. syyskuuta ja 19. Loka, 19. lokakuuta välisenä aikana, mikäli kommentteja ei ole tai huomautuksia pöytäkirjoihin, katsomme, että pöytäkirjat on hyväksytty. Kiitoksia. Sitten ilmoitusasiat. Niitä ei tänään ole. Kohta neljä. Kertomus meneillään olevista toiminnoiden välisistä neuvotteluista. Nyt on meneillään kolme pientä keskustelun poikasta kolme nuotiota palaa, jos tässä hieman viittaan Paavin valintaan. Kolminkantakeskustelut ensinnäkin, lopullinen kolminkantakeskustelu IFRS 9 sekä laajoista riskeistä niihin liittyvistä siirtymäjärjestelystä 25. lokakuuta järjestettiin kolmas kolmikantakeskustelu. Kuten tiedätte, kyse on CRRR, CRD-paketista, nopeutetusta menettelystä, poliittinen sopimus on saatu aikaan kompromissin pohjalta yhtäältä. Pohjana, pohjana käytetään neuvoston laatimaa tekstiä, toisaalta poistetaan kynnysarvo, joka liittyy dynaamiseen elementtiin, eli 20 prosentista mennään nollaan prosenttiin siirtymäjärjestelyiden osalta, jotka liittyvät suureihin riskeihin Merkittävä näkemyseroja ei ole, joten 20. 21. marraskuuta todennäköisesti valiokunta vielä kuullaan asiasta. Kirjanpitosäännöt astuvat voimaan ensimmäinen päivä tammikuuta, joten tällä välin on riittävästi vielä aikaa varmistaa, että tämä phasing in vaihe astuu voimaan ja pikkuhiljaa voidaan siirtyä vaativampiin kirjanpitosäännöksiin. Toinen kolmikantakeskustelu liittyy luottohierarkian tai velkajahierarkian. Onnistuimme saamaan ensimmäisen kolmannelta keskusta 25. lokakuuta aikaan kompromissin ja lopullinen teksti. Sen jälkeen kun tekninen työt saatiin tehtyä, toimitettiin neuvotteluryhmille 31. lokakuuta. Parlamentti varmistaa varmisti sen, että nyt on mahdollisimman lyhyt siirtymäaika ennen kuin jäsenvaltiot pistävät säännöksen kansallisen lainsäädäntöön osaksi sitä. Samalla määriteltiin joitakin määritelmiä paremmin, kuten tällaiset äh, johdannaiset, tietyn tyyppiset johdannaiset, embedded johdannaiset, piilojohdannaiset äh, määriteltiin paremmin. Lisäksi saatiin sopimus myöskin aikaan ESIR kakkosasetuksesta ja Junckerin suunnitelmasta. Kaksi avointa kysymystä. Toisaalta hallintopuoli ja toisaalta rahoituspuoli olivat avoimina. Niitä ei ollut saatettu vielä päätökseen edellisen kolmikantakeskustelun jälkeen koska neuvosto halusi pitää keskustelua vielä avoinna, mutta loppujen lopuksi hyvä kompromissi saatiin kumpaakin elementtiin aikaiseksi. Ja lopputulos on täysin sen mukainen, mistä aiemmissa kolmikantakeskustelussa oli jo sovittu. Joten tulos oli erinomainen ja erittäin merkittävä hyvä uutinen. Näin ollen saatiin asetuspojastovoiman vuoden 2018 alkupuolella. Tämä antaa sijoittajille tiettyä toimintavarmuutta. Toisaalta varmistellaan, varmistetaan investointisuunnitelman jatkuvuus ja samalla parantaa sen mekanismeja sen varmistamiseksi, että investointeja saadaan enemmän liikkeelle kautta unionin. Ja tietystikin velkojen hierarkiaa koskeva trialogi on myös erittäin tärkeä Täten voidaan luoda tietyn, tyyppinen, tietyn suuruinen puskuri, kun on kyse sijoittajan vastuusta. Nämä ovat erittäin myönteisiä asioita parlamentin kannalta. Parlamentilla on toisaalta riittävästi aikaa saada tuloksia, mutta toisaalta myöskin voidaan myötä vaikuttaa sisältöön, kun on kyse ARAN lainsäädännöstä sen mandaatin mukaisesti, joka valiokunnan äänestyksissä on annettu. Hyvä, sitten voimme siirtää kohtaan viisi. Kyse on vuoden 2018 Ekon valiokunnan kokouskalenterista. Jäsenille on toimitettu kokouskalenteri, jonka koordinaattorit hyväksyivät 26. lokakuuta. Tiedoksi, ellei mitään kommentteja tai huomiota ole, tämän päivän kokouksen loppuun mennessä tuo kokouskalenterin luonnos katsotaan hyväksytyksi. Selvä. Nyt voimme siirtyä kohtaan kuusi esityslistalla. Kyse on Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta ja sitä koskevasta vuosikertomuksesta. Esittelijämme on pikemminkin lausunnon laatia tällä kertaa, koska ja me hoidamme asiaa vuoron perään. Tänä vuonna budjettivaliokunta on vastuuvaliokunta ja me annamme lausunnon budjettivaliokunnalle. Lausunnon laatijana toimii varapuheenjohtajamme Ludek Niedermayer. Nyt on määrä tarkastella tehtyjä tarkistuksia. Niitä on tullut yhteensä 104 määräaikaan mennessä. Nyt esittelijä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia Meillä on vain vähän aikaa keskustelua varten, mutta kyllä se varmaan riittää. Joten kuten eh, ystävällisesti sanoitte puheenjohtaja, tämä on vain lausunto eh, mietinnölle, jonka tekee budjettivaliokunta. Eh, on muistettava, että lausunnon valmistelijana meidän täytyy yrittää tiivistää lausuntomme maksimissaan 1500 merkkiin. Siksi on tärkeää, että meillä on paljon hyviä tarkistuksia, jotka voivat täydentää alkuperäistä tekstiämme. Sanottiin, että meillä on siis yli 100 tarkistusta. Näistä tarkistuksista yritämme tärkeimmät ottaa mukaan, jotka menevät samaan suuntaan. No, yritämme tehdä niistä kompromisseja. Me ehdotamme 16 kompromissia ja niitä tullaan ensimmäistä kertaa käsittelemään huomenna varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja tämän lisäksi yritämme saada aikaan tukea joillekin yksittäisille tarkistuksille. Haluaisin muutamia asioita korostaa, jotka haluamme pitää tässä äh, lausunnossa tärkeimpinä huomioina. Ensinnäkin haluamme korostaa sitä, että Euroopan investointipankin äh, rooli on toimia silloin, kun markkinat äh, epäonnistuvat ja myöskin tukea EUn talouspolitiikan prioriteetteja, innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta ja kestävän ja vihreän kasvun rahoitusta ja lisäksi helpotettava erityisesti pk-yritysten rahoitusten saantia. Toinen asia, jota haluamme korostaa tässä, on mahdollisimman pian selvittää, mikä vaikutus Brexitillä on Euroopan investointipankin rahoitusasemaan. Sitten kolmas asia liittyy taksen agendaan, Euroopan parlamentin taksevaliokunnan agendaan, joten Korostamme sitä, että tosiaalisen edunsaajien pitää olla eh, avoimesti selvillä. Meidän pitää ehkäistä rahanpesua ja veronkiertoa. Mm. Ja tämän lisäksi korostamme eh, sitä, että täytyy jollain lailla konsolidoida Euroopan investointipankin ulkoinen lainanantomandaatti muiden politiikan alojen kanssa ja myöskin tarjota riittävästi rahoitusta sellaisille talouden alalle, jotka ovat meidän etujemme keskiössä, esimerkiksi Ukraina Joten todella kovasti odotan huomista varjoesittelijöiden kokousta. Toivottavasti pääsemme yhteisymmärrykseen kompromissitarkistuksista ja myös joistakin yksittäistä tarkistuksista. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Nyt puheenvuoron saa ensimmäinen varjoesittelijä, Rahman Hareki Atonno, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi sanoa, että kiitän herran Niedermayeria hänen tekemästään työstä ja olen vain voinut silmäillä tätä tekstiä vasta. Sen saimme viikonloppuna ja arvostan sitä, että on yritetty ottaa mukaan monia meidän tekemme tarkistuksia. Puheenjohtaja, haluaisin vain tässä selittää, mitä st ryhmä on ehdottanut. Ensinnäkin, kun ajatellaan, arvioidaan makrotaloudellista vaikutusta, jota Euroopan investointipankista syntyy, niin tässä on hyvin tärkeää muistaa se, että kun ennustetaan pankin makrotaloudellisia vaikutuksia 2020, se voi olla 2,25 prosenttia EK, EUn BKTstä ja voi luoda suoraan jopa 2 miljoonaa työpaikkaa, joten – Meistä olikin tärkeää tarkastella tätä pankin makrotaloudellista vaikutusta meidän perspektiivistämme tarkasteltuna. Ja ehkä hiukan sävyttäisin tätä, mitä sitten on sanonut, Euroopan investointipankilla siis edelleenkin on tällainen suhdateita tasoittava tehtävä, kun ajatellaan investointien määrää EU-ssa. Ei ole vielä pystytty palauttamaan palautumaan samalle tasolle kuin ennen kriisiä oltiin. Ja tässä myöskin muistutaan siitä luonnollisesti, kuinka tärkeää työtä EIP tekee. Se kannustaa kasvuun, stimuloi kasvua ja herättelee kysyntää. Sitten meillä on myös tarkistus, joka liittyy siihen, että on välttämätöntä selventää joitakin viittauksia mandaattien määrään, jotka esittelemiset ovat liiallisia. Siis tässä ei kuitenkaan täsmennetä, mistä mandaateista puhutaan. Silloin on parempi olla viittaamattakaan niihin ja siksi me olemme ehdottaneet sitä, että poistettaisiin kokonaan tämä kohta. Me puollamme sitä, että säilytetään Euroopan investointipankin merkitys ulkoisissa toimissa. Ei pidä unohtaa sitä, että EU on äärimmäisen tärkeä yhteistyöpolitiikassa ja tämä on tällainen kehityspankki, tietenkin EIP. Me puolemme myös sitä, että EIP toimii analyyttiseltä pohjalta. Sen ei pidä toimia vain rahoituslaitoksena, vaan tällaisena pankkina, jossa on tietoa, hyviä käytäntöjä käytössä, toimitaan yhdessä Euroopan komission asiantuntijoiden kanssa. Ehkä täsmennämme myös sitä, että pankki vahvistaa toimintaansa ilmastonvastaisessa toiminnassa ja biotalouden saralla tässä ehkä voitaisiin löytää yhteisymmärrys esittelen kanssa ja ottaa huomioon nämä tarkistukset. Otetaan vielä huomioon se, että kun ajatellaan tällaista taloudellista toimintaa, niin tässä on kyseessä EUn teknologinen tulevaisuus ja erityisesti se, että ei, USA ei pahasti pääse eteen, meidän eteemme näissä kysymyksissä. Ja mm, vielä nopeasti lopuksi mm, muutamista tarkistuksista, joita olemme ottaneet mukaan, joilla on oma merkityksensä, kun ajatellaan pk-yritysten puolustamista tai mm, toiminnan parastamista ja, kun, ja miten se kaikki liittyy EIPn toimintaan. Ja sitten puhutaan projekteista, joiden kautta voidaan enemmän synnyttää työpaikkoja ja sitten varmistetaan, että Brexit ei edusta EIBn pääomapohjan vähenemistä. Ja mitä tulee sitten veropetoksen vastaiseen toimintaan, olemme saaneet jälleen uusia tietoja, jotka ovat hälyttäviä verotuksensa kysymyksiä. Me kaikki täällä Olemme tehneet juuri tätä työtä täällä parlamentissa Panama-paperit vuotojen yhteydessä. Pankilla on rooli näissäkin kysymyksissä, mitä tulee veronkiertoon, veropetoksiin. Sitten äh, ku, kulttuuriteollisuus on myös tärkeä investointien kohde pankille. Sitten ehdotamme sellaista mahdollisuutta, että pankki voisi olla suoremmassa yhteydessä kansalaisiin, tiedottaa paremmin. Näin se voisi saada resursseja e- suoremmin käsinsä. Ja sitten puhumme myös EIPn pääjohtajan nimittämisestä ilman parlamentin osallistumista. Vielä täytyy ottaa e- e- esille muutama tarkistus, jotka ovat tärkeitä SD-ryhmälle. Ää Tämä voisi näkyä EIPn toiminta myös Euroopan parlament, äh, unionin budjetissa ja, ja jäsenvaltioiden panos julkisiin investointiin, niitä pitäisi laskea sitten kansallisiin budjettivajeisiin näin voitaisiin muuttaa myös ehkä hiukan vakaus- ja kasvusopimusta. Tässä meidän tekemämme tarkistuksia ja tietenkin haluamme tehdä yhteistyötä huomennakin esittelen kanssa, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman konsensushenkinen teksti. Kiitoksia. Kiitoksia. ECR-ryhmän varjoesittelijä en näe paikalla, en myöskään Alden varjoesittelijää, joten vihreiden puolesta hänellekään paikalla. Kuesta ei myöskään, joten Molly Scott Cato, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. On harmi, että muut varjoesittelijät eivät täällä ja valitettavasti minä en voi olla äh, varjoesittelijöiden kokouksessa huomenna, koska ähm, meillä on äh, koulutuspäivä, joten valitettavasti valitettavasti en siis voi olla siellä, mutta tulen lähettämään jotain tarkistuksia. Katsotaan, mitä voidaan saavuttaa. Monet niistä tarkistuksista, joita me olemme jättäneet, on hyväksytty ja myös kompromisseissa on hyviä lisäyksiä tekstiin. Haluamme tukea osaa niistä. On hyvä nähdä, että jotkut kollegoistani ovat samaa mieltä siitä, että EIP on tärkeä instituutio, joka voi tarjota investointeja, jotka voivat parantaa yhteiskuntia ympäri Euroopan unionia. On erittäin tärkeää, että me hyödynnämme tämän mahdollisuuden ja painostamme EIPtä investoimaan enemmän sellaisilla aloilla, joista on hyötyä kansalaisille. Jos investoidaan hankkeisiin, joilla on konkreettista vaikutusta kansalaisten elämään ja joita ei saada yksityisesti rahoitettua, puuttua, niin EIP voi tämän kuilun kuroa umpeen, joka on syntynyt siitä, että on aliinvestoitu julkisesti kymmenen vuoden ajan. Me olemme korostaneet erityisesti sitä, että Euroopan investointipankki ja ESIR eivät pysty kuitenkaan vaikuttamaan siihen, että investoinnin kysyntä on alhainen mm, kriisin jälkeen. Tämä on suuri ongelma yrityksille ympäri mannerta. Tähän voidaan puuttua vain jäsenvaltioissa yksittäin ja ryhtyä älykkäisiin finanssipoliittisiin toimiin niin, että voidaan tukea yrityksiä äh, ja kestävää taloutta. Olemme myös täysin eri mieltä siitä, että finanssipoliittinen vakaus on ennakkoedellytys edellytys äh, kestävälle ja vakaalle kasvulle. Kuten tarkistuksessa 43 sanomme, niin tämä syy-seuraussuhde voi olla toisenlainen ja on selvää, että tämä finanssipoliittisen vakauden korostaminen on voinut vähentää kasvua. Me emme varmaan pääse yhteisymmärrykseen tästä asiasta. Se on pysyvä kiistakapulaa ryhmien välillä, niin ehdottaisimme vain, että poistaisimme tämän lauseen. Sitten ehdotuksia seuraavista asioista. Ensinnäkin viittaus tähän 1,5 asteen tavoitteeseen ja sitten fossiilisten polttoaineiden poistotavoite, tarkistuksemme 59. Tämä on erittäin tärkeää, koska tutkijat ovat sanoneet, että nyt olemme menossa kohti kolmen asteen nousua ja nyt tämän kesän jälkeen, kun meillä on paljon metsäpaloja ja muuta, niin on tärkeää, että me sitoudumme tähän puolentoista asteen tavoitteeseen. On erittäin tärkeää, kun puhutaan Brexitistä, että vaikka yhdistyneellä kuningaskunnalla on oikeus hankkeisiin, maisiin, kunnes se eroaa, niin niihin pitää asettaa selkeät ehdot. Ja eron jälkeen yhdistyneen kuningaskunnan on noudatettava näitä ehtoja tai sitten korvattava määrärahat. Haluaisimme myös, että varjoesittelijät harkitsisivat tarkistuksemme 103 ja 104, jotka liittyvät väärinkäytösten paljastajiin ja pyytäisimme, että ne otetaan mukaan kompromissitarkistuksiin. Sitten sukupuolten tasa-arvo Euroopan investointipankin johtokunnassa on erittäin tärkeää, että voidaan huomioida se, että siellä huomioidaan kaikkien kansalaisten edut. Tämä on erityisesti tällä hetkellä erittäin tärkeää ja pyytäisin, että kollegat tukisivat sukupuolten tasa-arvoa tukemalla tätä tarkistusta. Olemme kyllä iloisia siitä, miten tämä on edistynyt tähän mennessä. Olemme pahoillamme siitä, että me voi osallistua huomisen kokoukseen, mutta toivottavasti meidän tarkistuksemme voidaan ottaa huomioon. Aiomme lähettää kommentoidun listan tarkistuksistamme, jotta ymmärrätte mitä tarkoitamme ja toivottavasti voimme saada aikaan tasapainoisen tekstin. Thank you. Uh, okay. Uh. Kiitoksia. Catch the Eye-menettelyssä kukaan ei pyydä puheenvuoroa, joten esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron. Kiitoksia paljon kommenteista niille, niille varjoesittelyille, jotka ovat paikalla. Me pyrimme parhaan kykymme mukaan hyvään kompromissiin tai kompromisseihin ja katsomme sitten, kuinka saadaan yhtenä rintama tarkistusten taakse. Huomispäivänä otamme vielä yhteyttä varjoesittelijöihin ja toivon mukaan valiokunnassa tämä asia saa laajan tuen taakseen. Kiitos paljon. Kiitoksia paljon. Aikataulu on seuraavanlainen. Valiokunta äänestää 20. marraskuuta. Ja nyt sitten Ajoitus on suorastaan erinomaista ja pystymme siirrymään oikeaikaisesti kohtaan seitsemän estysistalla. Kyse on yhteiskeskustelusta, joka liittyy kahteen ehdotukseen yhteiseen yhteisöveropohjan CCTB sekä CCCTB yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan. Tietystikin käsittelemään kahta asiaa yhtenäisenä pakettina – nyt olemme siinä vaiheessa, että meidän, meidän on määrä tarkastella tehtyjä tarkistuksia mietintöihin. Meillä on 440 tarkistusta CCCTV-asiaan Tangin mietintöön mukaan ottana esittelen 59 tarkistusta ja 301 tarkistusta, jotka on tehty CCCTV-mietintöön mukaan ottana esittelijän Herra Lamassuuden 30 tarkistusta. Nyt, kuten me kaikki tiedämme, tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntökokonaisuus. Tarkoituksena on, että neuvosto ottaa meidän näkemyksemme näissä kysymyksissä vakavasti – emme vielä tiedä, miltä lopullinen teksti näyttää, josta me äänestämme, mutta tästä saattaa tulla erittäin hyödyllinen tapa puuttua digitaalipuolen verotustilanteeseen, varsinkin kun on kyse CCCTBstä ja siitä periaatteesta, missä voittoa verotetaan. Haluaisin kiittää kumpaakin esittelijä heidän ponnisteluistaan tässä suhteessa. Ensimmäisenä puhuu Paltang seitsemän minuuttia. Thank you, chair, and, uh, thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista tarkistuksista ja muista huomioista, jotka minulla on toimitettu. Tämä on erittäin kiehtovaa lukemista. Tarkistuksia on tehty Oi, hyvissä ajoin, koska meillä on takana hiljainen viikko, mutta paratiisipaperit, jotka juuri julkaistiin, ja se, kuinka Bono ja muut maksavat veroja hieman eri tapaan, tapaan kuin me muut. Mutta samalla myöskin republikaanit Yhdysvalloissa aikovat myöskin muuttaa maan yritysverotusta mukaan luettuna yritysveron laskeminen 35-25 prosenttiin. Miten Eurooppa sitten reagoi tähän kaikkeen? Yksi asia, josta tänään keskustelemme, on eurooppalainen yhteisöverojärjestelmä – Tämä voisi olla hyvä tapa reagoida tähän kaikkeen. Myöskin siksi, että tässä on perustana yhtenäisen verotuksen ajatus. Yhteisövero säännöstä, kun antaa niin yrityksen, voivat sitten päättää, missä kirjaavat voittonsa. Mutta tämän ehdotuksen myötä yhtenäisen verotuksen periaate johtaa siihen, että maat voivat päättää, missä voitto syntyy ja miltä pohjalta verotetaan. Tämä lopettaa tällaisen aggressiivisen verosuunnittelun, jota on harjoitettu. Tietystikin huomautettu myöskin, että tarkistuksen 94 toivotan, että periaate toteutuisi maailmanlaajuisella tasolla, mutta minä uskon vakaasti, että mikäli Eurooppa maksuu yhtenäisen verotuksen periaatteen yhdessä Yhdysvaltain, Sveitsin ja muiden maiden kanssa, niin tästä tulee silloin dominoiva periaate. Yhdysveron kohdalla. Ja tämä sitten loppujen lopuksi pikkuhiljaa johtaa sellaisen järjestelmään, jota sovelletaan maailmanlaajuisesti järjestelmään, jossa määritellään, miten voitto jakautuu eri maiden välillä. Tämä myöskin muuttaisi verokilpailun luonnetta, koska kuten sanoin, tämä lopettaisi sellaisen verosuunnittelun, jota tällä hetkellä on voitu harjoittaa, ja sitten voidaan kilpailla todellisesta investoinnista pikemminkin. Tarkistusten pohjalta on nähnyt, että jotkut ryhmät katsovat asiaa hieman eri näkökulmasta käsiin, kun on kyse verokilpailusta. Joillakin ryhmillä on erilainen näkemys. puolet minun puolueeni ja minun ryhmäni mukaan on ryhtynyt ajatukseen minimiverokannasta mutta kullakin maalla pitää olla kuitenkin oikeus itse määritellä veroasteensa. Näissä tarkistuksissa Macron on puhunut, että pitäisi olla minimi- ja maksimiveroaste No, Ehkä tätä voitaisiin ryhtyä pohtimaan. Tarkistusten perusteella havaitsin sellainen lisäyksiä, esimerkiksi digitaalinen, digitaalisen puolen verotus, kuten Googlen ja Amazonin verotusalan laman suuri ja minä olemme jo perustaneet työmme sille työlle, mitä OECDn piirissä on tehty. Monet muutkin ovat tukeneet ajatusta, mukaan luettuna ovat Mark Karas tarkistuksessa 27 ja Markus Ferber tarkistuksessa 142 myöskin ajan takaa sama. Markus tulee siihen johtopäätöksen, että yhteisöverolainsäädännön pitää ottaa mukaan myöskin virtuaali toimipaikka Parlamentti pitäisi pyrkiä juuri tähän. Toinen seikka liittyy kestävyyteen. Van Tenkelaaren tarkistus 59 ja Eva Jolin tarkistus 66 ja Pulman ja Beresen tarkistus, kun kaikkein pisimmälle, niissä puhutaan kestävyysvähennyksestä. Tätäkin voitaisiin keskusteluissa pitää yllä, kun tapamme varjoistelijat. Vielä yksi elementti, jonka haluaisin ottaa esiin ja Tseke ja muut ovat aina takaa siitä, että pistetään täytäntöön eurooppalaista yhteisöverojärjestelmää, mutta silloin pitäisi olla yhteistyötä myöskin paljon enemmän veroveromaisten välillä. Peter Liise voi puhua tästä lisää. Pakollinen verotietojen vaihto olisi yksi lisäys tähän keskusteluun myöskin sitä ryydittämään. Sitten tarkistukset tehtiin alkuperäiseen ehdotukseen. Jotkut haluavat madaltaa kynnystä. Tämä on hyvä järjestelmä, joten miksi ei sovittaisi sitä yhä useampaan yritykseen? silloinkin, kun on liikevaihdosta kyse, joka on alle 750 miljoonaa, esimerkiksi Ben Lykken tarkistus. Siinä pyritään laskemaan tämä kynnysarvo viiden vuoden sisällä, sen jälkeen kun positiivinen arvio on tehty asiasta. Ferber ehdottaa, että kymmenen vuoden jälkeen tätä laskettaisiin Muitakin ehdotuksia on tehty, mutta suuntaus on selkeä. Halutaan mennä matalampaan kynnykseen. Tässä pyritään myöskin rajamaan sitä, miten paljon korkoja voi vähentää verotuksessa. Tässä on suhteellisen helppo menetelmä, jota voidaan soveltaa ja valvoa, Mut nyt sellaista on otettu, mutta en haluaisi liian helposti luopua tästä kasvuinvestointivähennyksestä, AGIstä, Nykyisessä yritysverojärjestelmässä on velkoja painotettu liian paljon, mutta nyt kun mikäli halutaan luoda pääomamarkkinaunioni, niin pitäisi saman aikaan tämä verojen tai pikemminkin velkojen painottaminen saada vähäisemmälle tasolle, kun on kyse yritysverotuksesta. Tasavertaisesti pitäisi kohdella velkaa ja kiinteää omaisuutta ja korkojen vähennyksessä on yksi haittapuoli, koska tämä vääristää tavanomaisten yritysten toimia, kun ne pyrkivät investoimaan velkarahoituksella. Tämä on yksi asia, jota täytyy käsitellä. Ja lopuksi haluaisin painottaa näitä supervähennyksiä, joita Ferber ehdottaa yksin ja seitsemän tarkistuksessa. Hän puhuu verovähennyksistä siellä ja evangelii-tarkistuksessa 222 pyrkii rajoittamaan rajoituksia tai vähennyksiä koskemaan pelkästään työvoimakustannus, kustannu, työvoimakustannuksiin. Meidän pitäisi selkeä määritys tutkimus- ja kehitys, tuotekehitysmenoille niin, että tämä koskisi pelkästään tutkimus- ja tuotekehitystyötä tekeviä työntekijöitä, tämä vähennys. Kiitos jälleen kerran kaikista huomioista ja kommenteista. Tämä heijastelee pitkälti sitä keskustelua, minä ja Alan Lämmä Suura olemme käyneet kansallisessa parlamentissa. Olemme tehneet pääkaupunkikierroksen, joka on vielä kesken. Matkustamme vielä Romaniaan ja yllättävää kyllä myöskin Irlantiin. Ja tuossa tulee varmaan hauskaa tästä kierroksesta. Kiitän keskustelusta täällä ja myöskin kansallisesta parlamentista saadaan hyvin paljon panoksia tähän keskusteluun, kun asia käsitellään neuvoston kanssa ja pyritään uusiin eurooppalaisiin standardeihin, kun on kyse yritysverotuksesta. Kiitos. Nyt seuraava esittelijä, joka vastaa CCCTB-puolesta. Alala Massuura, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin Paul sanoi, me olemme tehneet jo montakin viikkoa äärimmäisen tiukkaa yhteistyötä. Haluamme ottaa huomioon kansallisten parlamenttien näkemyksiä, tietenkin hallitusten vaatimuksia. Hän kertoi, minkä meillä on. Haluaisin vuorostani kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet lukuisia tarkistuksia tekstiin. Ja muistuttaisin siitä, että näissä verokysymyksissä – täytyy aina muistuttaa nykytilanteen merkityksestä, johon äskenkin viitattiin. Ikävä kyllä Euroopan parlamentti ei voi osallistua päätöksentekoon. Me annamme vain lausunnon ja tehän tiedätte, että ministerineuvosto ei aina kovinkaan pitkälle ota huomioon parlamentin näkemyksiä tämän tyyppisissä kysymyksissä, joten poliittisena pyrkimyksenä on toimia niin, että ministerineuvosto tavallaan pakotetaan käsittelemään syvällisellä tavalla tiettyjä fundamentaalisia kysymyksiä, joita liittyy Euroopan komission hankkeeseen. Tässä on muutamia asioita, joita pidämme erittäin tärkeänä n kautta halutaan lopettaa tällainen meidän keskidemme verokilpailu. Me puhumme verokilpailusta itse asiassa viime vuonna tämä on tullut varsinaiseksi sodaksi joidenkin valtioiden kesken. Jotkut varastavat verotuloja toisista maista. Paljonkin on tehty komission ehdotuksen pohjalta ja OECDn ehdotusten pohjalta tällainen loppuisi. Ja me haluamme vielä loppuun tämän hankkeen. Ja sitten toinen tarkoitus, harmonisoida se, miten määritellään yritysten veropohjaa EU-ssa. Harmonisoidaan sen takia, että halutaan harmonisoida. Siis harmonisointi on tässä tarkoitus tarkoitusperä ja 15 EU-jäsenvaltiota on tämän hyväksynyt tämän jo 20 vuotta sitten ja se on tässä hiukan päässyt unohtumaan tällä välin. On kyse siitä, että on tällainen yhtenäinen veroalue taloudellisessa ja rahapoliittisessa alueessa koskien kaikkia yrityksiä, jotka toimivat eu alueella tällä alueella. Sitten kolmas tavoite vielä. Halutaan uudistaa ja yksinkertaistaa yritysverotusta jäsenvaltioissamme. Näin juuri USAkin tekee tällä hetkellä. Ja kun puhun sen uudistamisesta, modernisaatiosta, niin silloin tietenkin yritetään alkaa käsitellä erityisiä ongelmia, joita liittyy digitaaliseen talouteen ja digitaalisiin alustoihin. Erityisesti on moniakin ajatuksia, joita on tullut esiin. Erityisesti Ranskan hallituksen hanke, että olisi tällainen epäsuora verotuskeino, että ehdotamme toisaalta sen takia, että toimittaisiin tehokkaasti tarkasti ja otettaisiin huomioon tekstin merkitys saataisiin verotus koskemaan digitaalisia alustoja tässä yhteisessä yhdistetyssä yhteisöveropohjassa. Näiden hankkeiden tuloksena ehdotamme sitten sitä, että sen sijaan, että tämä olisi pakollinen iso yritykselle ja vaihtoehtoinen pienemmille yrityksille, niin tämä järjestelmä koskisi kaikkia yrityksiä. Näin taataan tällaiset kilpailumahdollisuudet kaikille yrityksille ja verohallinto toiminta helpottuu. Sehän on valtava ponnistus, jota heiltä vaaditaan. Sitten seurauksena olisi myös se, että näiden kah- näitä kahta tekstiä täytyy, täytyy alkaa soveltaa yhtä aikaa ja tästä kyllä keskustellaan, kun tarkastelee näitä tarkistuksiakin. Tarvittaisiin nämä kolme seitä tähän mukaan. Ja me ehdotamme sitten myös sitä, että täydennettäisiin kriteereitä, miten jäsenvaltiossa voidaan verottaa digitaalista puolta, määritellään digitaaliset toimintapaikat ja otetaan mukaan neljäskin tekijä, kun määritellään veropohjaa maissa, joissa monikansalliset yritykset toimivat. Me ehdotamme tällaista korvausrahastoa, että otettaisiin huomioon se seikka, että on varsin todennäköistä, että uuden järjestelmän käyttöönotto hyödyttää joitakin valtioita, jotka taas menettävät verotuloja. Me haluaisimme tavallaan korvata, tasoittaa näitä hyötyeroja, tuloeroja ja pikkuhiljaa sitten voitaisiin vähentää ja poistaa koko rahasto. Ja me kovasti herkällä korvalla kuuntelemme sitä, miten konkreettisesti tätä sovelletaan. On moniakin tarkistuksia kohtuullista aikarajoista, tarjotusta joustosta, ja uskonkin, minä tässä taisin puhua verotuksellisesta vallankumoudesta, mitä tulee verohallintoihin kansallisella tasolla. Nehän ovat tästä vastuussa. Ne ovat erilaisia, mitä tulee ne laatuun. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä. Meidän pitää olla tässä realistisia. Kun tämä kaikki otetaan huomioon, niin tietenkin haluaisin suostella sitä, että hylättäisiin sellaiset tarkistukset, joissa kielletään koko direktiivin merkitys tai ehdotetaan vain osittaista harmonisaatiota tai tehtäisiin tästä järjestelmästä valinnainen samalla tavoin, mitä tulee niitä tarkistuksia koskevat kynnystä. Henkilökohtaisesti vastustan kaikenlaisia kynnyksiä. Joko järjestelmä on hyvä ja miksi sitten unohtaisin tässä pienet keskisuuret yritykset, tai sitten tämä on lisää monimutkainen vaatimus, miksi sitten rankaista, rangaistaisiin suuria yrityksiä. Tämä on ehkä hiukan liian yksinkertaistettu perustelu, mutta tämä kuitenkin on minua tässä ohjannut. Minä tarvitsisin henkilökohtaisesti suurempaa asiantuntevuutta monista tarkistuksista, jotka liittyvät siihen, miten määritellään konsernit ja ryhmän sisäisten, sisäiset suhteet. Minulla on tehnyt vaikutuksen se, että jotkut kollegat ovat ehdottaneet tästä varsin teknisiä tarkistuksia, mitä pitää tarkastella. Suhtaudun varsin avoimesti niihin, samoin suhtaudun avoimesti tarkistuksiin, jotka käsittelevät tätä kaavamaista jakoa eli työtä tekijöitä ja miten maantieteellisesti jaetaan tätä veropohjaa. Sitten miten kohdellaan eri kaavoja, joita on ehdotettu, joita jotkut kollegat ovat ehdottaneet. Tämä on myös mielenkiintoista luettavaa todellakin. Kaikki tarkistukset, jotka liittyvät kansallisten parlamenttien rooliin, mm, miten harmonisoidaan ja arvioidaan vaikutusta, tai miten tämä, minkälainen mekanismi olisi käytössä tässä korvausrahastossa. Kaikki tämä on tervetullutta mm, voin hyväksyä myös sellaisen tarkoituksen, jossa muistetaan siitä, että verotushan edelleenkin on mitä suurimmassa määrin kansallista suvereniteettialuetta. Ja tästä kannattaa vaan muistaa näitä hyviä puolia tässä puheenjohtaja ensimmäiset reaktiot. Kiitän vielä kaikkia niitä, jotka halusivat vielä parantaa meidän mietintöjämme entisestään. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia paljon kummallekin esittelijälle heidän puheenvuoroistaan. Nyt varjoesittelijät. Seuraavaksi varapuheenjohtajamme Markus Ferberg saa myöskin seitsemän minuuttia puheaikaa. Paljon kiitoksia Tietenkin äh, verotus äh, kansainvälisesti on jälleen taas äh, keskiössä, mutta Paradaisin ja Panama-paperien ero näyttää vain oleva, että meillä on nyt tietoja toiselta palveluntarjoajalta, mutta mekanismit ovat samat niin, että olemme kyllä ongelman analyysissä varsin pitkällä, erityisesti kun ottaa huomioon se, mitä tutkintavaliokunta tulee täysistunnossa esittelemään tässä, vain alkukommenttina varmaan enemmänkin tällaisia paljastuksia tulee, mutta Fonsecan ja Apple en nyt muistakaan tämän välittäjän nimeä, mutta niin hänen lisäksi varmasti on muitakin välittäjiä, jotka voivat vielä paljastua. Nyt pari perustavanlaatuista kommenttia. Aluksi meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että tässä on kyse yhdestä, yhdist, esitetystä veropohjasta. TB tarkoittaa veropohjaa, se pitäisi ottaa huomioon. Ja toinen äh, askel on tämä konsolidoiminen, siihen meidän pitäisi keskittyä. Siksi on ihan avoimesti, hyvä Paul, sen olen sinullekin jo sanonut, että meidän parlamenttina, äh, jos me ehdotamme yhtenäisiä vähemmäisveroasteita, niin en usko, että se neuvostossa herättää suurta innostusta. Neuvostolla kuitenkin on ähm, toimivalta verotuksen suhteen, joten meidän pitäisi hyvin varovaisesti edetä tässä. Äh, minun on myönnettävä, että minulla on muutama suuri ongelma liittyen siihen, että jos ei tiedetä äh, vero äh, tulojen ähm, määrää. Olemme kansallisestikin yrittäneet selvittää, miten tämä ehdotus vaikuttaa verotuloihin ja tiedot tästä asiasta ovat hyvin heikot. Ja tämä on valtaisa ongelma meille. Koska meillä on tällaista epävarmuutta, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi toimia vähän varovaisemmin, erityisesti kun on kyse näistä kahdesta suuresta blokista, jotka mainitaan komission ehdotuksessa, nämä suurpiirteiset vähennysmahdollisuudet tutkimuksen ja kehityksen alalla ja sitten tämä vapaa summa Ähm, investointien äh, suhteen. Minä tulen maasta, jossa meillä on yrityksiä, jotka kyllä saavuttavat tämän kolmen prosentin tavoitteen ilman, että niillä on tällaisia vähennysoikeuksia äh, veroviranomaiset sanoisivat, että äh, tämä ei Saksassa vaikuttaisi, koska enempää ei kuitenkaan voitaisi investoida tutkimukseen ja kehitykseen, kun taas toinen maa ähm, Saksan länsipuolella on ottanut käyttöön tällainen vähen, tällaisen vähennysmahdollisuuden, mutta teollisuuden eh, tutkimusmenot eivät ole lisännettyneet. On siis toinenkin mekanismi kuin tämä verovähennysmahdollisuus ja siksi ähm, Paul puhuikin tästä ähm, helpotuksesta eh, niin, että eh, nuoret yritykset eh, saisivat mahdollisuuden investoida tutkimukseen ja kehitykseen myös, äh, jos ne tekevät tappiota tai tekevät vielä tappiota, koska niiden pitää ensin löytää markkina-asemansa. Joten meidän täytyy kyllä pohtia tässä. Toinen suuri ähm, kustannuserä on tämä vapautus äh, investoinneille. Tietenkin pääomamarkkiunionilla haluamme äh, edistää Ähm, pääomamarkkinoiden rahoitusta, miten se toimii verotuksen saralla. Siitä olen vähän epävarma, että pystytäänkö komission ehdotuksella ähm, todella saavuttamaan tavoite. Parempi tapa äh, saavuttaa tavoite on rajoittaa äh, korkojen vähennyskelpoisuutta. Olen tehnyt tarkistuksia ja silloin äh, oman pääoman rahoitus olisi edullisempaa kuin vieraalla pääomalla rahoitus. Mm, sitten digitaalitalouden raho- verotus on meille kaikille tärkeä asia ja ihan pikkuhuomautuksena minähän sain johtaa valtuuskuntaa kun vierailimme kansainvälisessä valuuttarahastossa Washingtonissa. Siellä meidän olisi pitänyt keskustella OECDn kanssa, mutta tämä keskustelu peruttiin hyvin lyhyellä aikavälillä. Eikä ollut mahdollista äh, käydä tuota keskustelua äh, toisessa vaiheessa. Tämä on mielestäni erittäin harmillista. Digitaalinen talous on mielenkiintoinen alue, me, me voimme tehdä siellä paljon ja meidän on tietenkin varmistettava, että äh, tämä sopii myös kansainväliseen puitteistoon. Ja OECDlläkin on tämä asia äh, esityslistallaan. Siksi tämä keskustelu olisi ollut todella hyödyllinen. Ehkä on mahdollista äh, että tämä hyvin vaikutusvaltainen eh, elin eh, suostuisi joku päivä tulemaan tänne meidän eh, pieneen valiokuntaamme ja keskustelemaan asiasta kanssamme. Sitten meillä on erilaisia aloitteita eri jäsenvaltioista, esimerkiksi miten voidaan verottaa liikevaihtoa, mm, tällainen tasausvero. Me voisimme myös itse yrittää ehdottaa miten EUn tasolla voitaisiin määritellä tällainen virtuaalinen yritys ja miten se sitten voitaisiin järkevällä tavalla synkronoida OECDn työn kanssa. Me Euroopan unionina voisimme kyllä olla tässä suunnannäyttäjänä, koska tämä on yksi niistä suurista avoimista kysymyksistä, jotka on tänä päivänä ratkaistava ja siksi toivon, että pystymme pääsemään yhteisymmärrykseen siitä, tästä asiasta ja Euroopan unioni voisi kerrankin olla edelläkävijänä ja synkronisoida äh, tuloksensa OECDn tulosten kanssa. Tässä minun muutamat kommenttini. Odotan kovasti äh, tulevaa työskentelyä ja äh, toivon, että saamme aikaan tasapainoisen kompromissin, joka mahdollistaa neuvotteluiden jatkamisen neuvostossa. Se on minulle erittäin tärkeää, koska voimme tietenkin tehdä erinomaisen täydellisen ehdotuksen, mutta sitten sitä ei neuvostossa laisinkaan huomioida. Se on kyllä otettava huomioon. Eli jos haluamme olla vaikutusvaltaisia, meidän pitää olla myös realisteja. Kiitoksia. Thank you, um, Kiitoksia paljon. Seuraava varjoesittelijä, SND-ryhmän edustaja Ykpäji. Olkaa hyvä. For seven minutes. Teilläkin seitsemän minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollegani tointa pysymään aikataulussa, nyt on kyse siitä, että Euroopan unionin tasolla verotusta harmonisoidaan ja koordinoidaan paremmin ja taistellaan verokilpailua vastaan pelkään päin, pelkään vain, että veron kiertoa, vastainen taistelu kuten LuxLeaks ja Panama paperit ovat osoittaneet ja muuta vuorot hiljattain tulevat jatkos, jatkumaan tulevaisuudessakin laitonta, epämoraalista veronkiertoa, rikkaiden tapaa kiertää veroja tullaan näkemään jatkossakin. Ja veroskandaalit ei ole tästä lopun. Yritysveron osalta täytyy varmistaa, että että siellä missä arvoa syntyy, siellä myöskin sitä voittoa verotetaan. Tämä on erittäin mielenkiintoinen pohja työ, jota nyt on tehty. Kiitos kummallakin esittely hyvin paljon asioita jo sanottiinkin, joten haluaisin poimia esiin vain muutaman seikan, jotka liittyvät eri tarkistuksiin. Ensimmäinen huomio, mikäli sallitte, on ikävä, että jotkut valiokunnan jäsenet ovat hieman ikäviä näkemyksiltään, kun, koska he vastustavat toimia. He, tämä direkti, he vastustavat koko direktiiviä. Tämä direktiivi on kuitenkin erittäin tärkeä, koska se yksinkertaistaa yritysten toimintaa, eri, jotka toimivat eri maissa Euroopassa, mutta tämä myöskin äh, johtaa verotuksen yhtenäistämiseen, yhtä, yhtenäisempään verotukseen, joten hyväksyn näitä tarkistuksia. Jotkut ovat sellaisia asenteiltaan, että eivät halua näitä kahta käsitellä yhtä aikaa. Mutta jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva, niin yhteinen veropohja ilman konsolidointia niin saattaisi vaarantaa koko hankkeet. Näitä käsitellä yhtä aikaa. Mä liittävät toisiinsa kollega Ferber jo sanoi asiaa, mutta minäkin haluan painottaa tätä asiaa. On tärkeää, että myöskin digitaalipuolen verotus otetaan tässä mukaan ja uuden aikaistetaan verotusta Euroopassa, niitä voidaan taistella veronkiertoa vastaan niin, että pystytään paremmin ottamaan huomioon suuret pääomaliikkeitä, johon kollega jo viittasikin. Neljäs huomioni liittyy mekanismiin, jota noudatetaan. Komissio otti ehdotukseen mukaan kaksi mekanismia, joiden tarkoituksena on yhtäältä suosia investointeja ja innovaatioita, edistää niitä, tätä tuomme tietystikin, ja toisaalta veron, verottu, velkaantuneisuuden painotusta otetaan vähentää tästä Tämä liittyy moniin yrityksiin. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta mutta tätä täytyy syventää vielä, koska tässä on vaarana se, että syntyy uusia jakolinjoja sen sijaan, että uusia porsareikiä samalla kun tilkitään entisiä. Keskustelussa, jotka liittyvät veroasteeseen ja direktiivin eri säännöksiin, niin sosiaalisten puolelta tiedämme, että että he katsovat, että kaikki monikansalliset yritykset pitäisi saada tämän piiriin. En ymmärrä, miksi tässä nyt tehdään ero sen mukaan, miten suuri liikevaihto on. Koska nämä monikansalliset pyrkivät, että kaikki monikansalliset pitäisi saada samojen sääntöjen piiriin. Minun vakaumukseni on sen, että Euroopan unionin täytyy olla uskottava myöskin, myöskin tehokas. Siksi olisi väijämätöntä varmistaa, että kaikki saadaan mukaan. Ja meidän kaikkien täytyy kansallista valitseminen jäsenenä voida selittää kansalaisille, mi- miten voi olla mahdollista, että jo- joillekin veroaste, yritysten veroaste on nolla prosenttia. Ja kuinka sitten voidaan verottaa naapurimaassa, vaikka voitto syntyy kotimaassa, niin on olisi vaikea selittää kansalaisille. Ja mikäli raja on 500 miljoonaa euroa vuodessa, liikevaihtoa, niin silloin voidaan edelleenkin käyttää hyväksi verokohtelun ravauksia 28 jäsenvaltiossa. Elämä tämä johtaa veronkiertoon edelleenkin 18 prosentin minimiaste pitäisi langettaa kaikille yrityksille. Tätä on ehdotettu ja tähän ei pitäisi olla poikkeuksia. Ja toivoisin myöskin, että voisin sanoa muutaman sanan sen kontekstista, jonka valossa tässä keskustellaan asiasta täällä myöskin neuvostossa Neuvostossa 2011 vuonna katsottiin, että verotuskunnassa täytyy olla yksimielinen päätöksenteko kyseessä, mutta e- epänostamisen seuraamuksia otettu riittävästi huomioon. Toivottavasti tekstin osalta saadaan aikaan tulos, jotta suuri parlamentin enemmistö on sen takana ja me onnittelut esittelyyn ja toivon mukaan he pystyvät erittäin kunnianhimoisen parlamentin kannan saamaan aikaan niin, että pystytään neuvostoa myöskin saamaan liikahtamaan näkemyksissään niin, että sopuasiasta syntyy. Thank you. Kiitoksia paljon nyt ESR-ryhmän esittelyyn Sander Luunis, olkaa hyvä. Chairman, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan totta. Olin yksi niitä meppejä, jotka esittivät näitä hylkäystarkistuksia. Minä olen vieläkin sitä mieltä, että se oli ihan oikea tapa toimia. Ja koska tämä on hiukan nyt aikaa, haluaisin hiukan täsmentää, miksi näin ajattelen. Tehdään on selväksi se, että CC ja CCCTV. Tarkoitusperä on hyvä ja arvostettava tietenkin sinällä, mutta samanaikaisesti mielestäni voimme saavuttaa tämän tuloksen eri keinoin, jotka ovat suhteellisempia keinoja, fiksumpia myös muuten. Ja CCTV on liiallinen rajoitus, ajatellen valtioiden suvereniteettia. Se estäisi myös eu ja jäsenvaltiota, nyt mennään asian ytimeen, se estäisi niitä olemasta kilpailukykyiset verotuksen kannalta verotuksen autonomiteetti häviäminen haittaisi erityisesti pieniä yrityksiä, ja tässä mennään aivan EUn ydinkysymyksiin. Ja tässähän ydinkysymyksessä on kilpailu. Se tekee meidät vahvemmaksi juuri, siis kilpailu. Siksi voimme loistaa ja olla hyviä, ja voimme silloin rehellisellä tavalla käydä tällaista kilpailua alueiden, jäsenvaltioiden kesken ja niin edelleen. No, nyt kuitenkin olen usean, usein todennut tämän aikaisemmin. Mä uskon vakaasti, että ei ole oikeudenmukaista, siis ei ole reilua, että monikansalliset yritykset voivat käyttää aggressiivista verosuunnittelua laskakseen veropohjaansa, siirtäkseen voittojaan, jotta voivat sitten saada siirtää toimintansa alhaisen verotuksen alueeseen, jos ajatellaan pk-yrityksiä, ei niillä ole tällaisia mahdollisuuksia ja resursseja, niiden pitää maksaa tässä täyshinta. Se ei ole reilua. Olen samaa mieltä periaatteessa siitä, että verojen pitäisi verottaa siellä, missä voitotkin luodaan. Tämä onkin syy siihen, miksi olemme jo ryhtyneet eri toisiin toimenpiteisiin kansallisella tasolla, jotta verojärjestelmistä tulee yksinkertaisemmat, avoimemmat kansainvälisesti ajatellen. Olemme nähneet, että on tämä BEPS-puitteisto OECDstä jäsenvaltiot nyt no- toteuttavat näitä kansainvälisen oikeuden standardeja ja EU-ssa e olemme sopineet siitä, että kun toteutetaan jotakin oecd ehdotuksia, niin ne vaikuttavat suoraan sisämarkkinoihin. Se on hyvä asia. Kuitenkin olen sitä mieltä, että nyt komissio näyttää uskovan, tai on selvää, että komissio uskoo, että tämä, tämä vallankumouksen kansainvälinen toiminta ei vielä riitä, he haluavat tehdä enemmän ja ovat sitä mieltä, että pitää harmonisoida yhdistetyllä tavalla veropohja ja jakaa voitot Jokaisella jäsenvaltiolla on valmiudet asettaa oma vero, yritysveroasteensa, mutta jos lukee tämän mietinnössä, pitää lukea kyllä todella tarkkaan muuten, tulee aivan selväksi silloin, että herra Tang sanoi, että tämä jättää avoimeksi mahdollisuuden sille, että jäsenvaltiot voivat kilpailla yritysveroasteellaan. Ja sitten sanotaan, että me kilpailemme veroasteella, joten muutetaan nämä muutkin asiat ja hankitaan minimiveroaste. Tiedän, että jotkut poliitikot täällä parlamentissakin haluavat nostaa veroja entisestäänkin, mutta en usko, että tätä kautta EUsta saadaan vahvempi. Uskon, että Siis kysymys kuuluu myös, mihin tämä kaikki päättyy, mihin tämä kaikki päättyy, jos nyt puhumme jäsenvaltioiden verotuksesta, äh, suvereniteetista ja yritysverosta, mikä on seuraava vaihe. Puhummeko sitten henkilökohtaisesta tuloverotuksesta, sosiaaliturvasta, energiaveroista, ympäristöveroista ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä ehdotus se suoraan sanottuna perustuu sille ajatukselle, että meidän pitää harmonisoida politiikkaa EU-ssa, jotta saamme vahvat sisämarkkinat. Ja rehellisesti sanottuna tästäkin olen eri mieltä. Olen todella eri mieltä. Uskon, että kilpailu on hyvä asia, jota meidän pitää rohkaista jopa ja vaalia. Tässä ajattelen myös Michel Ojania, entistä komission veroyksikön johtajaa, hän suunnitteli, teki näitä verosuunnitelmia 2014, hän sanoi, ja siteran lainan, tämä on yksi päädraamoista Euroopan mantereella, että on niin paljon verotuksesta kilpailua, isoa draamaa siis. Esimerkiksi yritysveroaste 30 kuudesta laski 28 2014 90-luvun alusta. Iso draama, verot laskivat 36-22 prosenttiin jotta teen nyt selväksi. Siis en ole samaa mieltä. Mielestäni verotuksellinen kilpailu tietenkin laskee kyllä veroja kuin ne mu- siitä, mitä ne muuten olisivat, mutta en usko, että se on mikään tragedia tai draama. Sehän on vain myönteistä. Se on hyväksi taloudelle, se on hyväksi investoijille, se on hyväksi yrittäjille, se on hyväksi palkkakehitykselle ja kuluttajille myös. Se seikka myös, että jos mennään hiukan yksityiskohtiin kilpailuasioissa, niin tätä kautta EU-ssa ihmiset voivat äänestää jaloillaan. Jos eivät tykkää jostakin jäsenvaltiosta, niin voivat siirtyä sitten muualle. Olemme nähneet tämän esimerkiksi Ranskassa, kun Hollannin asetti korkeat veroprosentit, mitä ranskalaiset tekivät, he pakenivat maasta, he lähtivät pois, ottivat kamansa ja lähtivät Lontooseen ja yhdessä vaiheessa oli enemmän ranskalaisia Lontoossa kuin ranskalaisia Bordeauxssa tai Nantissa tai Strasbourgissa. Enemmän ranskalaisia löytyy siis Lontoosta kuin näistä kaupungeista, johtuen Ranskan herra presidentti Hollandin veropolitiikasta. Mielestäni niin Macron tekee tällä hetkellä viisaita asioita Ranskassa, jotta varmistaa sen, että näin vähennetään näitä korkeita veroprosentteja. Ranskasta jälleen kilpailukykyisempi maa. Se lopettaa aivovuodonkin tätä kautta Kilpailu, tässäkin siis kilpailu korostan, vetää Ranskan takaisin toimintakentällä. Se on mielestäni siis hyvä asia. Jotkut eivät pidä tästä kilpailusta harmonisoidusta. He haluavat harmonisoida veroja, jotta näin pärjättäisiin, mutta se ei ole minun näkemykseni. Eniten minua tässä kuitenkin häiritsee se seikka, että itsemääräämisen puu, menettäminen haittaa erityisesti pienen jäsenvaltiota, kuten omaani niin Belgia, mutta myös esittelen omaa maata, Alankomaita, Irlanti tästä kärsii myös niitä kyllä sattuu sitten, kun tämä, tätä aletaan toteuttaa. Miksi? Koska isommat jäsenvaltiot, niillä on jo isommat markkinat, niillä on mittasuhde edut käytössään, niillä on näitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, joita pienillä jäsenvaltioilla ei vain ole. Niiden pitää olla fiksuja, niiden pitää olla houkuttelevia, siis pienten maiden ja vero politiikan juuri tämä valinta tässä tarvitaan, jotta voidaan houkutella toimijoita erityisesti euroalueella, joka ei anna meidän mahdollisuuksia enää pelata vaikka devalvaatio, me tarvitsemme siis älykästä veropolitiikkaa, että voimme pysyäkin kilpailukykyisenä. Vielä lopuksi. En todellakaan ole sitä, että tarvitsemme kahta tai kolmea eh, CTV-ta. Tarvitaan enemmän toimenpiteitä, joilla voimme puuttua eh, monikansallisten liialliseen aggressiiviseen verosuunnitteluun. Siksi toimimmekin OECDn yhteydessä. Tässä on tärkeää myös toimia kansainvälisestä kulmasta katsotaan, koska aikaisemmin ihmiset ovat siis äänestäneet jaloillaan EU-sakin, lähtevät Ranskasta Englantiin, kuten sanoin, yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta jos tällä tavalla äänestämme, niin sitten he jälleen äänestävät jaloillaan ja eivät enää pysy kyllä EU-ssa, vaan menevät vallan ulkopuolelle. Ja voiko joku todellakin nyt selittää minulle, miten EU tulee vahvempi, jos pakotetaan yrityks, yrityksemme lähtemään vaikkapa USAhan? Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Pelkäänpä on, että pk minun maassani ja muualla eivät niin helposti käytännössä voi siirtyä maasta toiseen verotussyistä. Suuremmat ehkä, mutta ei niinkään pienet. Uh, Uh, uh, uh, okay. Okay. No, oli miten oli. No, sinä voit sitten kertoa näille pk-yrityksille, kuinka ne sitten siirtyvät maasta toiseen. Alderyhmän nimissä Edustaja Jatsek. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minäpä ihmettelen, miten ihmiset äänestävät jaloillaan, kun Brexit tapahtuu, mutta katsotaanpa. Haluan kiittää esittelijöitä heidän työstään tämän asian parissa ja haluaisin muistuttaa CCTBn ja CCCTBn merkityksestä sisämarkkinoillemme ja meidän pitäisi äh, aloittaa verotusjärjestelmän uudistaminen. Äh, meidän takse 1 ja 2 valiokuntamme sekä PANA ja Paradise-paperipaljastukset osoittavat, että meidän on torjuttava aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa. Tämä asiakirja on yksi puuttuva palanen välineistössämme torjua näitä laittomia käytänteitä. On erittäin tärkeää, että verotuksen yhdistäminen on yksi elementeistä. Mä muistutan siitä tarkistuksissa, niin, mutta todennäköistä on, että konsolidointi on vain toisen vaiheen osa, niin siksi tarvitaan tehokasta riitojenratkaisumenettelyä myös, koska järjestelmä on pakollinen kaikille yrityksille. Eräs toinen tärkeä elementti, jota käsittelen myös tarkistuksissani, on digitaalisen alan verotus meidän uudelleen määriteltävä pysyvän sijoituspaikan määritelmä ja meidän on huomioitava, että me voi jatkaa niin, että oikeudenkäyttöalueen verotusoikeus syntyy vain silloin, kun yrityksellä on maassa fyysinen toimipaikka. On hyvin vaarallista tässä nyt avata kysymystä vähimmäisveroasteesta, kun tiedämme, miten haluttomia jotkut jäsenvaltiot ovat ottamaan sellaisia käyttöön. Tämä antaa niille vain lisäsyitä vastustaa ehdotusta. Meidän pitäisi selvästi sanoa, että tässä ei ole kyse veroasteiden harmonisoinnista, jos haluamme, että tämä järjestelmä toimii. Minun ryhmäni on tehnyt joitakin tämän suuntaisia tarkistuksia. Teimme myös tarkistuksia vahvistaaksemme määräyksiä, jotka liittyvät eh, verotietojen vaihtoon. Se on erittäin tärkeää minun ryhmälleni. Ja lopuksi teimme joitakin tarkistuksia liittyen soveltamisalaan ja pk-yritysten mukaanottoon. Eh, Niissä vedotaan eh, komissioon, että se tekisi vaikutusten arvioinnin siitä, miten tämä vaihtoehtoinen luonne PK-yrityksille toimii. Meidän on arvioitava se, että pitääkö järjestelmästä tehdä pakollinen niille. Kiitoksia. Eva Jolie. Eva Jolie seuraavana. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän äh, lainsäädäntökauden alusta lähtien nyt on vuorossa kolmas iso skandaali, joka koskee monikansallisia yrityksiä. Ja kaikkien journalistien pyynnöstä on mukava todeta, että EU on ymmärtänyt tämän ongelman, ymmärtänyt kuinka laajasta ongelmasta on kyse ja pyrkii laatimaan sellaisen asetuksen, joka hoitaa sen ongelman, että monikansalliset yritykset eivät tällä hetkellä maksa veroja yhtään minnekään. Ja tämä toteutuu tällä yhteisellä yhdistetyllä yritys, yhteisöveropohjalla. Minulla on tärkeää, että näitä kahta direktiiviä käsitellään samanaikaisesti. Minä nimittäin pelkään sitä, että jos me tyydymme vain tähän CCTB. -hen. Toinen direktiivi ei koskaan näe päivänvaloa. Ja mielestäni on kiireellistä ajatella näiden skandaaleja, joita syntyy, ja suurennollisen odotuksia, että nämä direktiivit tulevat voimaan samanaikaisesti 2020, niin kuin esittelijät ovat tässä ehdottaneet. Se, mitä olemme kokemusta oppineet, on, että tämä teksti jää jumiin neuvostoon, koska samat syyt aiheuttavat samat vaikutukset ja koska tarvitaan yksimielisyys neuvostossa, niin siksi me tiedämme, etteivät ettei Luxemburg, Alankomaa tai Irlanti varmastikaan tule tukemaan tällaista hanketta. Minä olen siis laatinut tarkistuksen, joka kehottaa komissiota tässä tapauksessa käyttämään 116 artiklaa, siis pitää tätä kilpailun vääristämisenä ja näin onkin vuorossa yksin, yksinkertainen enemmistö ja yhteispäätösmenettely. Sitten toinen mahdollisuus mielestäni on, ja tästä voimme keskustella kanssa, on siis se, että toimitaan vahvistetussa yhteistyössä. Tähän liittyy myös aikanaan mahdollisuus niille, jotka tekevät yhteistyötä, voivat tuomita kahdeksit veropäätökset maiden kanssa, jotka eivät toimi sääntöjen mukaisesti, eikä sitten enää hyväksyttäisi tällaista organisoitua varastamista, mitä tulee verotuloihin tavallaan. Pitää myös harmonisoida kirjanpitosääntöjä, kun lasketaan verotettavaa pohjaa. Olen tehnyt tästäkin tarkistuksia. Mielestäni on tärkeää, ottaa huomioon myös verotustaso. Muutoin siirrytään veropohjasta, veropohjakilpailusta veroastekilpailuun ja ehdottaisin tällaista 20 prosentin veroastetta osa, osaltaan tätä kautta voitaisiin rahoittaa EUn talousarviota. Tietenkin on tärkeää voida verottaa digitaalista taloutta. Kaikki tietävät tämän hetkisen tilanteen. Nythän on mahdollista esimerkiksi sellainen, että Google Ranskassa, sillä on 700 työntekijää, miljoonia tietokoneita ja sitten kuitenkin väittää, että heillä ei ole siellä mitään pysyvää toimipaikkaa, joten pitää uudelleen määritellä pysyvä toimipaikka ja sitten, että on myös tällainen mahdollinen virtuaalinen toimipaikka, joka on pysyvä. Ja sitten kun jaetaan näitä voittoja, niin meillä täytyy olla käytössä sellaiset kriteerit, jotka kattavat hyvin eri liiketoimintamallit koskien myös digitaalista taloutta, siis tuloja, joita syntyy tiedosta, jota kerätään, tai kun ajatellaan käyttäjämääriä jollakin digitaalisella alustalla. Kaikesta tästä pitää keskustella, ja olen hyvin luottavainen sen suhteen, että tulemme löytämään älykkäitä toimivia kompromisseja. Mitä tulee tähän mm, suhteeseen velan ja omien varojen välillä, miten velkarahoitus tässä hyötyy. Niin kuin tässä on komissio ehdottanut, en usko, että komission ehdotus on oikea. Siis annetaan että niin kuin Belgiasta on nämä nimes korkojen tunnistaminen käytössä, vaan pikemminkin rajoitettaisiin vähennysten, velan vähennysoikeuden kestoa. Olen tehnyt tämän tyyppisiä tarkistuksia myös. Tästä löytyy esimerkkejä tutkimuksissa, joita vihreät ovat tilanneet. Kehottaisin, että lukisitte tämän Eolian, Eolia-tutkimuksen. Se ei ole maksanut veroja 15 vuoteen muistaakseni, koska voidaan lopullisesti viedä eteenpäin tätä korkoa, jota on maksettu velkaan, velkaan, veloista. Sitten nämä superpoistot, vähennykset, jotka koskevat tutkimusta ja kehitystä, ehdottaisiin, että poistettaisiin tästä rahoitusala kokonaan, jotta veronmaksajat eivät joudu maksamaan siitä, että kehitetään tällaisia myrkyllisiä vaarallisia rahoitusvälineitä. Kaikki voivat tarkistaa, mitä voittoja esimerkiksi BNP on saanut tästä säädöksestä aikaisemmin missä se on hyötynyt. Tietenkin pitää rohkaista innovatiivisuuteen taatuilla lainoilla vaikkapa. Olen varma siitä, että esittelijöiden ja varjoistelijoiden kesken saamme aikaan aivan erinomaisia kompromisseja. Ja tässä meitä kyllä varmasti innoittaa tämänhetkinen tilanne. Me emme voi enää sietää sitä, että tällainen asiantila jatkuu, kun ajatellaan tätä Paradise Papers-tapausta sen mukaan kaikki mukaan olisi laillista, mutta sen pitää nyt loppua. Kiitos. Prossimo oratore. Kiitoksia. Seuraava puhuja on EFDDstä Marko Valli. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Kuten jotkut kollegatkin ovat sanoneet jo ennen minua, minäkin haluaisin sanoa, että tämän äh, viimeisimmän skandaalin äh, seurauksena, paratiisipapereiden seurauksena, on tarpeen hyvin tiukasti viedä eteenpäin tätä aloitetta, koska tämä verotuksen epäreiluus on kaikkien näkyvillä siinä on mukana vähän kaikki poliitikot, ähm, pankit, yritykset. Jotta politiikalla olisi jotain järkeä, niin meidän pitäisi ryhtyä nopeasti toimiin ja komissio on pian julkaista lista tällaisista ähm, äh, yhteistyöhaluttomista oikeudenkäyttöalueista. Tällainen musta lista pitäisi julkaista mukaan lukien EUn alueella toimivat maat, ja sitten arvostamme komasti sitä, mitä varjoesittelijät ovat tehneet, erityisesti tarkistukset, joiden tarkoituksena on vahvistaa tä ja poistaa porstaan reikiä ja kaikenlaisia mm, epäselvyyksiä. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että se ehdotus, joka meidän mielestämme, tämä ehdotus, joka meidän mielestämme on erittäin tärkeä, ei takaa todellista konsolidointia, koska jää jäljelle epätasaisuuksia tilinpidossa ja kansallisesti, joten ehdostamme, että että vuosi mahdollisen direktiivin voimaan astumisen jälkeen tehdään uusi ehdotus, jonka tarkoituksena on arvioida ähm, yhteisen yhdistetyn yrittäjäveropohjan lasku tarkentaa ja tehdä siitä tasaisempi, jotta ei tulisi näitä e, epätasa-arvoisuuksia jäsenvaltioiden välillä. Mutta tärkeintä on se, että tämä paketti otetaan käyttöön, eikä ole tällaista kahden vaiheen käyttöönottoa, joka heikentäisi ehdotusta. Siksi vastustamme tätä siirtymävaihetta, jossa korvattaisiin tytäryhtiöiden tappiot. Mitä tulee soveltamisalaan, niin me olemme ehdottaneet yli 50 miljoonan konsolidointia toitua liikevaihtoa vuosittain. Tässä ei oteta huomioon pieniä yrityksiä, jotka toimivat vain kansallisesti. Komissio ehdotti 750 miljoonaa, joka ei kattaisi niin monia yrityksiä. 50 miljoonaa on sellainen kynnys, joka kattaa monet monikansalliset yritykset, mutta jättää ulkopuolelle äh, PK-yritykset. Sitten, kuten Paul jo sanoi, äh, soveltamisessa meidän mielestämme on tärkeää, että kaikki äh, yritykset tekevät todellista kauppaa, myöskin kun ne tekevät digitaalista kauppaa EU-ssa, niin jo tulevat verotetuksi. Ja sitten pyydämme, että poistetaan kaikki supervähennykset, koska ne antavat mahdollisuuden sille, että syntyy näitä ongelmia, joita olemme nähneet eri valiokunnissa, taksessa ja naamavaliokunnassa, näitä patenttibokseja. Jos me otamme käyttöön liiallisia vähennyksiä. Investoinnit, tutkimukset ja kehitys pitäisi rahoittaa enemmänkin julkisesti tavaroista kuin luomalla porsaanreikiä yksityiseen järjestelmään. Näin suuret ylikansalliset yhdistykset, yritykset löytäisivät mahdollisuuksia kiertää sääntöjä. Kolmansista maista sitten e, meillä on tämä ongelma siirroista näihin maihin ehdotamme, että nämä yritykset, kaikki voitto tulee verotuksen alaiseksi ja ainoastaan passiiviset tulot. Ja sitten tämä veroaste pitää määritellä vertailuarvon pohjalta, jottei synny epätasa-arvoisuuksia olen nähnyt tarkistukset, tietysti vihreiden ja Guen tarkistukset olivat mielestäni hyviä, mutta muutkin ovat oikean suuntaisia, joten uskon, että voimme saada aikaan hyvän tuloksen. Meidän on parannettava tätä ehdotusta, jotta ei ole näitä porsaanreikiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Alden varjoesittelijä Jussi Vernik. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Kiitoksia tehdyistä tarkistuksista. Monet niistä olivat erittäin mielenkiintoisia. Ensinnäkin haluaisin tehdä selväksi niille, jotka teilläkin epäilevää siirtyksen suhteen, että CCCTB ja CCTB ovat ainoat tavata varmistaa oikeudenmukainen ja reilu yritysverotus. Järjestelmä ei vie jäsenvaltioiden kykyä kilpailla veroasteilla – Terve, terve verokilpailu veroasteen pohjalta on jatkossakin mahdollista, niin pitää ollakin. Minimi- ja maksimiveroaste, joiden sisällä veroasteen täytyisi olla, on asia, jonka pitäisi perustua näyttöön. Ja täytyy varmistaa, että tämä ei vaaranna verokilpailua, oikeudenmukaista kilpailua. Tietysti kannatamme reilua kilpailua. Kenenkään etujen mukaista ei ole mennä matalemmalle mahdolliselle tasolle. Mikäli veroaste on mahdollisimman matalalla hallituksen toimien ansiosta, niin tämä on selkeä kilpailuettu. Jotkut pelkäävät, että EUlta menee toimivaltuuksia. Minä sanon tähän seuraavan asian. Reilu oikeudenmukainen kilpailu, joka varmistaisi jäsenvaltiot voivat varmistaa efektiivisen korko, pikemminkin veroasteen, tuolla mukanaan kannustimia ja houkuttelee investointeja infrastruktuureihin kaikkein tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Siksi, kun on kyse pitkäaikaisista investointipäätöksistä, EUsta tulee houkuttelevampi sijoitusten kohde. Ja kun otetaan tämä kaikki nyt mainittu huomioon, käsittääkseni on joitakin houkutuksia alentaa kynnystä niin, että kaikki yritykset tulevat tämän saman sääntelyn pariin, mutta meiltä kuitenkin sitä itsemme kysymys, auttaako tämä meitä, kun me pyrimme pääsemään ehdotuksen tavoitteisiin. Enkä ole vakuuttunut, että näin on. Mitä pk-yrityksiin tulee, riippuen maasta, alueesta ja aikakaudesta tämän yrityksen elinkaaren osalta, kenties tarvitaan hieman tär- täsmällisemmin räätälöityä ratkaisua, jossa on riittävästi joustavuutta mukana. Tämä vastaa sen, että joustoa ja liikkumavaraa on siis CCCTBn puolella ilman, että siinä on pitkää poikkeusluetteloa, koska silloin siitä tulisi joulukuusi. Ja tämä heikentäisi selkeyttä ja avoimuutta ja toimintavarmuutta, jota halutaan saada aikaan. Tietysti mahdollista on madaltaa kynnystä, mutta vain mikäli asia hoidetaan oikeasuhtaisesti. Tässä yhteydessä meidän täytyy esittää kysymys, kuinka paljon meidän täytyy alentaa kynnystä, jotta voidaan merkittävällä tavalla lisätä veropohjaa koskemaan uusia yrityksiä. Toivon mukaan tästä päästään sopimukseen. Minun nähdäkseni ehdotuksessa puuttuu vielä kaksi asiaa. Ensinnäkin kunnollinen jäsenvaltioiden suoja, mikäli verotuloja, verotulot heikkenevät merkittävästi ja toisaalta kunnollinen kiistonratkaisumenettely tarvitaan jäsenvaltioiden välillä, mikäli kiistoja syntyy. Ratkaisuna ensimmäinen mainittuun ongelman esittelee ehdottaa jonkinlaista kompensaatiorahastoa. Pelkään pahoin, että tämä ei välttämättä ole oikea väline, mikä halutaan puuttua tähän ongelmaan. Haluaisinkin esittää esittelijän kysymyksen. Kuinka me voimme varmistaa, että verotulojen menetys kompensoidaan sellaisella tavalla, että varmistaa, että kyse on vain CCCTBn aiheuttamista tappioista ja kuinka tämä lasketaan. Tällainen rahasto saattaisi johtaa kiistoihin emme voi myöskään sulkea pois tästä mahdollisuutta, että jäsenvaltioiden välillä syntyy kiistaa sen osalta, kuinka sääntöjä pistetään täytäntöön. Siksi vetoaisin, että kunnollinen kiistoratkaisumekanismi täytyy saada aikaan. Minun nähdäkseni tämä on ainoa tapa takuu, ainoa tapa taata, että mitään kielteisiä seuraamuksia ei tule. Kuinka saadaan tasapainoisen ratkaisu niin, että se vastaa uuden vuosisadan tarpeisiin? Ja täytyy varmistaa, että digitaalinen toiminta on hyvin edustettuna, hyvin otettu huomioon. Hienoa, että toistaiseksi komissio on ponnistellut tähän suuntaan. Haluaisin kuitenkin painottaa, että me, meidän täytyy olla kohdentuntuisia konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka tämä toteutetaan hyvin pikaisesti. Kun tehdään muutoksia kaavaan, laskentakaavaan, meidän täytyy olla varuillamme niin, että emme lue uusia porsaanreikiä. Ja vielä lopuksi. Voisin painottaa, että kummankin järjestelmän pitäisi astua voimaan saman aikaan, mikäli haluamme, että järjestelmä toimii kunnolla ja tuo mukanaan toivottuja tuloksia. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia. Seuraavana puhuu tai siis toteaisin, että varjoisit, että nyt on käyty lävitse nyt muita puheenvuoroja. Täällä on jo pari pyyntöä. Edustaja Högmark haluaa puhua. Mikäli joku muu haluaa vielä puheenvuoron, niin ilmoittautukaa listalle. Edustaja Heis on jo listalla. Kuka muu haluaa puheenvuoron? No, Gunnar, tähän väliin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, lähtökohdaksi kohdaksi se, mitä sanoitte pk yrityksestä Se, minkä tässä näemme, on todellinen ongelma aloitteille yrityksille. Ne ovat siirtymässä ulkomaille, kun ne ovat pieniä koska ne tarvitsevat laajemman pääoma markkinapohjan. Meidän pitää täällä jotakin pystyä tekemään täällä Euroopassa ja ne tarvitsevat myös parhaimpia mahdollisuuksia selviytyä ja kehittyä. Ja kun näitä yrityksiä lähtee, niin tämä vaikuttaa pieniin yrityksiin, koska nehän elävät symbioosissa suhteessa keskenään. Mielestäni minun kannaltani katsottuna komission ehdotus on selkeällä tavalla rikkoo yhteen toissijaisuusperiaatetta. Eri kansalliset parlamentit ovat myös tämän ottaneet esiin. Verot, verotus kuuluu kansalliseen kompetenssiin. Olen kyllä, ymmärrän kyllä, että lisäämme yhteistyötä niin kuin teemmekin. OECDn puitteissa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Mielestäni olisi hyvä, että olisi korkean tasosta avoimuutta, mutta tässä olemme nyt sukeltamassa yksityiskohtiin, miten verotusjärjestelmät on laadittu eri jäsenvaltioissa. Silloin me kyllä puutumme kansalliseen toimivaltuuteen, eikä tätä ole niinkään helppo sitten tehdä, koska nämä eri verojärjestelmät kuuluvat jäsenvaltioiden keinovalikoimaan rahoittaa julkista talouttaan. Joissakin jäsenvaltioissa verotus on korkealla tasolla. Minä itse kärsin tällaisesta omassa maassani. Joissakin on alhaisempi verotus, mutta toisaalta ne, joissa on korkeampi verotus, niillä on myös korkeampi tasoinen, tasoiset julkiset palvelut. Ja kyllähän sekin lisää houkuttelevuutta, ainakin me haluamme, haluaisimme näin uskoa paremmin toimiva infrastruktuuri, rahoitetaan paremmin tutkimusta ja kehitystä, se on myös oma asiansa, mutta pitää ottaa huomioon, että eri jäsenvaltioissa vaikka erilaiset työmarkkinat, erilainen teollisuus, ei ole niinkään helppo sanoa, että aina voidaan hoitaa hommat samalla tavalla kaikkialla edelleen. Ja tämä on mielestäni ongelma, jota, es, jota esittelijöiden ja ne pitäisi pohtia hiukan enemmän. Kun ollaan siirtymässä digitaaliseen talouteen, se vaatii uudenlaista ajattelua Euroopan ja maailman tasolla. Voin tästä kyllä olla samaa mieltä, mutta ongelmana on se, että digitaalisen talouden taloutta ei voida arvioida vanhan teollisen logiikan pohjalta. Tämä on hyvin monimutkaista. Jos Mistä tämä arvo nykyään löytyy digitaalisissa tuotteissa ja palveluissa? Kaliforniasta vai Kiinasta, kun se löytyy, tai ne arvot löytyvät? Vai siellä, missä näitä kulut- tuotteita kulutetaan kaupassa? Amsterdamista, kun se löytyy, vai tutkimuslaboratoriosta vai mistä? Ei tämä ole niin helppoa määritellä, mutta yhden asian kyllä tiedän. Jos tässä toimimme nyt väärin, silloin aiheutamme vahinkoa Euroopan mahdollisuudelle siirtyä digitaaliseen talouteen ja vahingoitamme aivan erityisesti niitä kansantalouksia, jotka nyt johtavat digitaalista kehitystä. Silloin mennään tulevaisuuteen perä edellä ja olen hiukan skeptinen tämän työn suhteen. Arvostan kyllä esittelyn tekemää työtä, mutta minun näkökulmastani katsottuna tilanne on kyllä nyt hiukan monimutkaisempi. Ja tämä johtuu siitä, puheenjohtaja, että todellisuus on monimutkaista, niin kuin tässä alussa jo sanoin, kun aloin kommentoida sitä, mitä te itse sanoitte, puheenjohtaja. Kiitoksia. Toden totta. Tilanne on monimutkainen, mutta uskon on vaikea nyt todeta myöskään, että nykytilanne olisi jotenkin optimaalinen kaikkea muuta. Tämä on se syy, miksi esittelijät puhuvat kilpailusta. Meillä on eurooppalainen kilpailuviranomainen, jonka täytyy puuttua tarpeen tullen, mikäli kilpailussa syntyy vääristymiä siksi, että nykyinen sääntökyksemme ei pysty varmistamaan oikeudenmukaista kilpailua. Tämän pitäisi olla hätävaihtoehto, ei normaali tapa toimia. Edustaja Heis seuraavana. Ähm, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä kaikkiin kollegoihin ja onnitella esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Asian hoitaminen oli vaikea. Epäilen, että valiokunnan keskustelussa on ilmaistu näkemyksiä, jotka heijastavat laajalti eurooppalaista yhteiskuntaa ja sen näkemyksiä, koska Suurin piirtein kaikki haluavat, että sekä suuret että pienet maksavat oikeudenmukaisesti veroja. Haluamme kaikki verojen avoimuutta ja myöskin estää aggressiivista verosuunnittelua. Moderni demokraattinen yhteiskunta toimii näin, ja tähän me kaikki haluamme päästä. Se tapa, jolla tähän pyritään, on tämän keskustelun ytimessä tänä päivänä. Minä uskon intohimoisesti, arvon puheenjohtaja, siihen, että investoinnit Eurooppaan, olipa sitten kyse suorista investoinneista Eurooppaan, eri puolta maailmaa tai muista investoinnista, liittyvät selkeästi verotuksen johdonmukaisuuteen. Yritykset olivat ne sitten suuria tai pieniä, varsinkin suuret yritykset ovat investoida Eurooppaan, mikäli he näkevät verorakenteen, joka on johdonmukainen, jota sovelletaan johdonmukaisesti ja myöskin avoimesti. Vertaus on avointa ja efektiivinen veroaste, joka niin lähellä kuin on mahdollista todellista veroastetta, olisi hyvä asia. Mikä katsotaan Euroopan unionia? Totuus on, että eri jäsenvaltioissa on erityyppistä politiikkaa käytössä. Tämä seuraamasta heidän historiastaan ja teollisuuspolitiikastaan. Minä itse tulen maasta, joka oli aina 1960-luvulle asti pitkälti maatalousvetoinen maa. Mutta nyt se on päättänyt käyttää hyväkseen ulkomaisia suorainvestointeja ja in- vientimaisuuksia parantaakseen maansa taloutta. Me olemme valinneet tämän tien. Minä muistan hyvin, kun Iranissa oli rahoituskriisi, silloin kun itsekin olin hallituksessa, silloin oli valtavasti painetta, että hallitus olisi muuttanut yritysverotustaan. Me argumentoimme tuolloin, että paras tapa pitää investoida Irlannissa ja muualla Euroopassa, on varmistaa, että meillä on johdonmukainen, selkeä ja avoin verotus ja veroaste. Ja juuri näin toimimme. Syy, miksi yritysverot Irlannissa ovat kaksinkertaistuneet käytännössä viimeisten kuuden vuoden aikana, ei ole pelkästään se, että talouden tilanne on muuttunut, vaan tämä on myöskin seuraamusta OECDn BEPS-aloitteesta, joka toimii kauttaaltaan Euroopassa. Syy, miksi nyt saamme yhä enemmän yrityksiä tänä päivänä, yrityksiä enemmän veroja, on se, että aggressiivinen verosuunnittelu on nyt asioihin on puututtu OECDn ohjeiden mukaisesti, ja tämä on paras tapa toimia, mikäli haluamme ottaa vakavasti koko tämän kysymyksen sen ratkaisun. Minä uskon, niin kuin herra Högmarkkin, että verotuspolitiikka on suvereenien jäsenvaltioiden kontolle kuuluva asia. Verokilpailu on hyvä asia minä katson, että varojen pitäminen Euroopassa, investointien pitäminen Euroopassa ja kilpailu, keskeinen kilpailu, ei tarkoita sitä, että mennään yhä maailman tasolle, vaan pyritään toimimaan tehokkaasti ja pyritään varmistamaan, että saadaan investointia kaikkialta maailmasta Eurooppaan. Uskon, että tämä on asia, josta kannattaa keskustella ja olla tietoinen. Ja tämä on hyvä asia kaikkien kannalta, varsinkin kun on kyse pienistä jäsenvaltioista, joilla ei ole pitkälle teollistunutta yhteiskuntaa ja jotka joutuvat jatkuvasti keksimään keinoja pysyäkseen hengissä. Ja suurilla jäsenvaltioilla puolestaan on valtavasti kotimaista kysyntää, mutta ei pienissä jäsenvaltiossa ole näin. Pienten täytyy olla vientivetoisia maita. Ja jo määritelmän mukaisestikin pienten täytyy mukautua ja olla paljon tietoisempia siitä, että joskus toimintamallia täytyy muuttua, mikäli taloustilanne muuttuu ja investointitilanne muuttuu maailmalla. Verokilpailu on hyvä asia. Ei minulla ole mitään ideologista ongelmaa tämän suhteen. Uskon, että tämä on paras tapa pitää Eurooppa muuntautumiskykyisenä ja kykenevänä vastaamaan maailmanlaisiin haasteisiin. Yksi seikka vielä. Kun menemme tähän keskusteluun, ilman, että me ymmärrämme laisinkaan niitä mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, joita tästä kaikesta tulee olemaan, kun tarkastellaan jäsenvaltioiden veropohjaa, niin ei tämä ole järkevä ehdotus. Huolimatta siitä, mitä ihmiset ovat sanoneet, että jonkinlainen kompensaatio voidaan varmistaa ja sovittelumenettelyt ja muuta, niin tämä kaikki kuulostaa 1950-luvun sosiaalismilta, joka on mennyt mer- mänkään. Meidän täytyy nyt uudelleen suuntautua että pohtia ajatusta, että muka sitten kor- korvattaisiin toisten vahingot. Minun maassa tämä johtaisi yritysveropohjaan ja heikentäisi sitä kolmanneksella. Ja minun, minä halusin tietää ja ihmiset maassa halusivat tietää, kuka sitten lopuksi vuoden lopussa kaiken korvaa, mikäli verotulojen kohdalla on kahden miljardin aukko vuoden lopussa. Joissakin maissa on valtaisa talous. Ja siinä voidaan leikkiä numeroilla ja nämä marginaalit eivät ole niin merkittäviä, mutta pienen jäsenvaltio tämä on kohtalon kysymys, kun tarkastetaan tulevaa taloussuunnittelua. Ne, joilla tällainen näkemys ovat tehneet tarkistuksia. Haluaisin täällä varsinkin Ferberia ja muita siitä, että he katsoivat, mitä näiden tarkistusten suhteen voidaan tehdä, mutta meidän täytyy olla myöskin realistisia, kun me pyrimme asennoimaan kansa, taloutemme tai suhtautumaan asiaan oikeudenmukaisella reilulla tavalla niin, että ollaan reiluja kaikille. Kiitos. Kiitos sitten Pervanche Beres. Merci beaucoup. J'avais pas l'intention. Kiitoksia. En aikonut tähän keskustelun osasta, mutta kun kuuntelin tässä kollegon, niin pakko osallistua. Minua ei pidetä henkilönä joka on neuvostomallin puoltaja tai puolustaisin arkkityyppisesti kilpailua, vaikka se onkin kaiken A ja O pienissä talouksissa. Mutta nyt kun kuuntelen tätä kaikkea, niin haluan ottaa huomioon Rooman sopimuksen perusperiaatteen yleensä herra Heis ja ei muutenkin puolustavat sitä, siis vapaata kilpailua, vääristämätöntä kilpailua. Olen kyllä aika sokerattu, kun kuulen nyt joitakin kannattajia tänään, kun en edes tiedä enää, milloin otimme käyttöön tämän Rova Primarulon työryhmän käytännössä on maille, jotta määriteltäisiin vapaan vääristämätön kilpailun alue verotuskysymyksessä jäsenvaltioiden kesken. Tietenkin pitää myös ymmärtää, että se, että tätä tässä nyt täysin äh, laiminlyödään, tämä ehkä selittää, että vieläkin äh, esimerkiksi eilen ja toisessa päivänä löytyy, löytyy näitä kaikenlaisia mekanismeja, joita rohkeat journalistit ovat työssään paljastaneet. Viittaan näihin paratiisipapereihin nyt. Nyt ei kannata vastustaa sellaista, mm, mitä on ehdotettu hyödyllisiä asioita Panama-paperien kohdalla. Ensimmäinen oppi, joka tästä viimeisestä skandaalista pitää oppia, että on, on tämä vertuspohjapuoli. Olen kyllä järkyttynyt jossain määrin, kun kuulen, että kaikilla suurella ja, suurella valtioilla ei ole kasvustrategiaa joka liittyy sisämarkkinoihin. Minä tulen muun muassa yhden ison naapurimaamme, jossa verotaso on suurin piirtein korkealla tasolla, ihan kunnioitettavalla tasolla, ja sitten sillä on kuitenkin täysin sellainen strategia, joka kohdistuu voittoihin ja vientiin, joten ei voi karikatyyri, esittää karikatyyriä tilanteesta, niin kuin tekevät ja sitten se, että on verokilpailun puolesta, eikä kuitenkaan vasta tähän kysymykseen, minkä takia silloin sitten on määritelty tällaiset vero kannattako ovat todella sattumalta kenties Euroopan alhaisimmat. Ja itse asiassa pitää tästä olla vähän rehellinen, kun ajatellaan niitä maita, jotka ovat tämän Paradise Papersin pohjalla. Tämä, sama sellaisia yrityksiä, yhden nimi oli tietenkin sitten tämä Apple – ja olen hiukan huolestunut kyllä. Se, että jäsenvaltiot puolustavat etuoikeuksia, se on ihan loogista, niinhän aina on. Ymmärtää kyllä, että vasten tahtoisuutta löytyy, mutta että me täällä Euroopan parlamentissa, ja kuulin kyllä herra hökmarkin kommentteja, että jotkut maat haluavat maksaa enemmän julkisista palveluista, se on niiden vapaata valintaa ja tätä kautta sitten voivat houkutella ulkomaista pääomaa alueelleen. Tiedetään varsin hyvin, mitä ongelmia joissakin jäsenvaltioissa tällä hetkellä on rahoittaa näitä julkisia palveluita juuri johtuen näistä veromasinoin, verosuunnittelumasinoinnista, jolla voidaan välttää veroja. Siis rehellisesti sanottuna toivon, että tässä valiokunnassa nämä kaksi mietintöä, jotka mielestäni ovat laadukkaita, että tätä kautta voitaisiin edetä ja näin parlamentti parlamentti voisi toimia jämerästi neuvoston suhteen ja toimittaisiin todellakin tämän suuntaisesti, koska pitää olla rehellisiä myös äänestäjille ja sanoa heille, että kaikki skandaalit, mitä tässä nyt on paljastunut peräjälkeen, ei voi väittää, etteikö mitään olisi tapahtunut. Ja sitten täällä, täällä valiokunnassakaan. Ja kaikki, mitä tapahtuu ulkopuolelle tietenkin tämä journalistien erinomainen työ, kyllähän se nyt vaikuttaa meidänkin kantoihin. Olin todella hämmästynyt siitä, mitä olen täällä kuullut. Ja haluaisin, että voisimme edistyä asioissa ja tarttua tilaisuuteen, joka tässä on tarjottu, että voisimme sovittaa yhteen reilun kilpailun sen kesken. Sitä minä kyllä puolan. Mutta sitten johdonmukaista avoimelta pohjalta lähteen liikkeelle. Ja johdonmukaisuudessa tarvitaan vahvistettu yhdistetty veropohja, jonka pohjalta voidaan käydä kilpailua normaaleissa olosuhteissa, ottaen huomioon uusi talouden tilanne, ottaen siis mukaan nykyaikaisen talouden pysyvät toimipaikat. Niitähän ei silloin aikaisemmin ollut, kun verojärjestelmät laadittiin. Thank you. I don't have other Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten voimme nyt antaa komission edustajalle puheenvuoron. Valère Mortalier, joka on johtaja taksut pääosastolta, saa nyt puhua. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoni parlamentin jäsenet, että olen iloinen voidessani sanoa muutaman sanan sen tähän keskusteluun, kun on kyse yritysveropohjasta. CC TBstä ja CCCTBstä. En halua nyt äh, sanoa muuta kuin, että arvostan sitä työtä ja sen työn laatua, jota nyt toistaiseksi on tehty, kuten keskustelukin osoitti iltapäivältä meiltä laadukasta keskustelua. Ensinnäkin olemme erittäin suopeita sen lähestymistavan suhteen, jonka esittelijä e, jonka esittäjät ovat omaksuneet, että käsitellään näitä kahta asiaa rinta rinnan. Tarkoituksena vuonna 2011, kun tehtiin ehdotus, oli erottama toisistaan pakon edessä. Ei minä en halunnut tehdä, mutta silloin käytettiin argumenttia neuvoston puolella. Sanottiin, että olisi vaikea neuvotella ker- kertahiitolla koko tästä paketista. Silloin erotettiin toisistaan. Olemme täysin samaa mieltä siitä lähestymistavasta, jonka mukaan kahden ehdotuksen erot liittyvät lähinnä siihen, että yhdistetään veropohjata ja että hyvin nopeasti näin tehdään sitten, kun veropohja on määritelty. Keskustossa tuli eh, ilmi joitakin seikkoja. Yhdistäminen ja konsolidointi on elementti, joka pyrkii kahteen tavoitteeseen, joita ajetaan takaa tässä ensinnäkin verotuksen optimointi ja toisaalta halutaan suojia, suosia ympäristöä ja yritysten toimintaa sisämarkkinoilla yhdistämisen kautta. Tämä johtaa siihen, että pikkuhiljaa voidaan vähentää myöskin kustannuksia, joita syntyy siitä, että on 28 erilaista verojärjestelmää. Tästä on etunsa. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Uskon, että tämä on seikka, jonka osalta se keskustetaan käyty ja eri tarkistukset voivat myötävaikuttaa huomattavasti, koska uskon, että nyt nopeasti tunnustettiin se tosiasia, että parannuksia voidaan vielä tehdä komission tekemään ehdotukseen, niin olemme erittäin avoimin silmin valmiita tarkastelemaan näitä parannusehdotuksia. Nyt olen käytä tilaisuutta hyväkseni ja kiittäisin vielä Paltangia ja Alan Lama Suuria heidän tekemästään työstä siitä, että ovat henkilökohtaisesti, poliittisesti satsaneet hyvin paljon tähän työhön ja ovat osoittaneet halukkuutta keskustella myöskin eri kokouksissa, konferenssissa asiasta Tällä työllä on erittäin läheinen suhde myöskin. Tämä liittyy työhön työtehtäjien kanssa parlamentissa. Eli tavalla todettiinkin jo, että tämä on erittäin selvästikin asia, jota komissio vie eteenpäin täysin kunnioittajan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita talouspolitiikan ja budjetti, ta, verotuspolitiikan ytimessä. Kun ollaan, meillä on erittäin läheiset suhteet myöskin kansallisiin parlamenttiin. Olemme selittäneet niille lähestymistapaamme ja niitä mahdollisuuksia, mahdollisia vaikutuksia, jotka, joita saattaa syntyä. Pyrimme löytämään ongelmia, joita on tuotu esiin kansallisten parlamentin puolella. Mitä tulee siihen työhön, jota te olette tehneet? On lukuisia elementtejä, joilla pyritään parantamaan komissaarioitusta. Meidän nähdäksemme ne vievät asioita oikeaan suuntaan. Eikä digitaalitalous ja esimerkiksi ja talouden digitalisoituminen, sen huomioon ottaminen. Tässä suhteessa komissio 27. syyskuuta jo antoi tiedonannon ja jatkossakin teemme työtä tässä valossa. Te ei ole sanoisi kenellekään, että komission kannalta katsottuna rakenteellinen väline, jolla pystyttäisiin tarttumaan yritysverotusten haasteisiin, kun on kyse digitalisoituista maailmasta. Juuri CCTV on tässä oikea ratkaisu, kun on kyse pysyvästä toimipaikasta tai siitä, että kuinka siirtoja tehdään ja digitaalinen puoli otetaan huomioon, niin eri tekijät täytyy ottaa tässä huomioon, kun muotoillaan tai lasketaan konsultointia yritysveropohjaa, yritysveropohjaa. Nämä huomioon oli erittäin mielenkiintoista tässä suhteessa. Pisti merkille myöskin keskustelut, jotka liittyvät kynnysarvoon ja siihen, kuinka suhtaudutaan tiettyihin vähennyksiin. Olipa sitten kyse menoista tai muista vähennyksistä, AGI-vähennyksestä tai tutkimus- ja tuotekehitysmenoista ja niiden vähennyskelpoisuudesta ja tappioiden vähennyskelpoisuudesta – Kaikista seikoista tietysti tullaan keskustelemaan ja pyritään sopimaan tästä eri ryhmien kesken. Ne ovat erittäin tärkeitä elementtejä, kun me pyrimme oikealla tavalla kalibroimaan määritelmän, joka liittyy verotettavaan veropohjaan, siihen mitä verotetaan. Ja vielä viimeinen huomio. Mitä tällaisia jatkossa tapahtuu? Ensinnäkin tietystikin odottelemme tätä teidän mietintöänne tai mietintöjänne eräs seikka neuvoston puolella. Täällä mainittiinkin jo se, että neuvosto toivoo järkevän, mielekkään pohjan, jotta voidaan edistää neuvotteluita ja neuvottelussa päästään tämän. Ja toinen elementti, joka on äärimmäisen tärkeä tulevaisuuden kannalta, on se, että pystytään neuvoston puolella ja Viron puheenjohtajakauden kauden aikana ja Bulgarian puheenjohtajakauden aikana vielä edistymään niin, että saadaan verrattava pohjaa määriteltyä, koska jotkut ottivat esiin iltapäivällä keskustelussa sen, että tämä on erittäin tärkeä ensimmäinen etappi. Ja jäsenvaltioiden puolella täytyy pohtia myöskin, mitä seuraamuksia olisi harmonisoinnista veropohjasta niiden verotujen osalta. Meidän täytyy käyttää keskustelua jäsenvaltioiden kanssa myöskin tästä kynnysarvosta, koska tämä kynnysarvo tulee vaikuttamaan tulevaan verotulotason jäsenvaltioissa. Onko tämä konsolidoidun veropohjan laskentakaava johon täytyy vielä palata. Ja vielä viimeinen seikka liittyy veroasteeseen. Uskon, että komission kanta oli tässä täysin selkeä heti alusta pitäen vuonna 2015 tiedonannon tiimoiltakin. Me pidämme kiinni siitä, että verokilpailun täytyy olla tervettä ja avointa sisämarkkinoilla. Tämä on se syy, miksi haluamme edistää avoimuutta. Emmekä missään vaiheessa ehdottaneet sitä, että olisi harmonisoitu veroastetta, yritysveroastetta. Se ei ole mukana ehdotuksessa. Mikä, mikä luotaan tervettä kilpailua veropohja, harmonisoinut veropohjan valitessa, eh, niin silloin veroaste on se, jolla voidaan kilpailla olemassa kasvun, mikäli on 28 erilaista veropohjaa ja sitten erilaisia verotusjärjestelmiä, niin tämä antaa hyvin paljon liikkumavaraa veronkierrolle ja juuri sisämarkkinoilla me pyrimme siihen tavoitteeseen, jonka mainitsen tässä suhteessa. Kiitoksia tästä erittäin rikkaasta, hienosta keskustelusta ja kiitos myöskin kärsivällisyydestä. Toivottavasti kärsivällisyyttä, kun hiotetaan asiaa loppuun saakka. Jatkossakin toivon mukaan voimme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne ja olemme valmiita keskustelemaan teidän kanssa myöskin siinä vaiheessa, kun tämän neuvoston kanssa. Thank you. Kiitoksia paljon komission edustajalle. Nyt sitten esittelijämme saavat vielä puhua. Älän Lama Suur ensin, vaiko Paul? Kumpi haluaa puhua ensin? Olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos kaikille eh, keskusteluun osallistuneille heidän eh, kommenteistaan. Korjataakseni yhden väärin käsityksen. Minä en tule pienestä maasta. Alankomaat on valtava eh, veronkierrossa – Esimerkiksi sisäpäin tulevat ulkomaiset suorat investoinnit, äh, Luxemburgin ja Alankomaiden sellaiset on suuremmat kuin Yhdysvallat. Yhdessä me olemme suuremmat kuin Yhdysvallat ja Irlanti, mm, Brian, sillä on enemmän sisään tulevaa suoria ulkoisia investointeja kuin Ranskalla ja Saksalla. Niin, niin, kyllä sinä tiedät mitä se on. Se on paperityötä, ei mitään muuta, se on verosuunnittelua, sillä ei ole mitään tekemistä todellisen taloudellisen toiminnan kanssa. Aivan. Se on tulkinta, niin, mutta halusit olla reilu ja avoin, joten minä tässä nyt kerron faktat avoimesti ja se osoittaa, että se mitä te teette ja mitä pienet maat tekevät, on mennä toisten maiden eh, alueelle ja viedä verotuloja. Eli meillä on eh, merirosvousta, eh, piratismia Euroopan unionissa. Luulen, että se on jo vuosisatoja kadonnut mm, mutta sitä on vielä. Siksi tämä ei ole mikään subsidiariteettiperiaatteen alainen kysymys, koska sillä tavoin piratismi ei katoa. Ja mihin sitten suverenisuus jää, jos yksikään valtio ei valitse korkeampia veroasteita, niin sitten meillä on vain yhdensuuntainen tie alhaisemmat veroasteet. Minä todella odotan, että suuremmat valtiot ottavat tässä johtoaseman ja lopettavat merirosvouksen Euroopan unionissa. Tämä on ainoa tapa, jolla tämä saadaan lopetettua. Muuten me koskaan pysäytä Irlantia, emmekä koskaan pysäytä Alankomaita. Ja on myös vastattava tähän nykyiseen tilanteeseen, koska kuten puheenjohtaja sanoi, tähän hän sanoi sen hyvin kuivasti, se on kaukana optimaalisesta. Kaikki nämä eteläiset jäsenvaltiot eivät ole pystyneet verottamaan äh, digitaalisia äh, foorumeita, joten Facebook ja Google äh, pääsevät kuin koira veräjästä, eivät maksa melkein mitään veroja. Meidän laskelmiemme mukaan Euroopan, unionia, Euroopan unionin veronmaksajat ovat menettäneet viisi miljardia, kiitos Euroopan unionin merirosvojen. Ja älkää nyt sitten sanotko, että meidän on käsiteltävä tästä OECDssä. Mielelläni käsittelisin sitä OECDssä ja löytäisin kansainvälisen ratkaisun, mutta ensimmäinen toiminta kohta BEPSissä ei ollut toimintaa, se oli toimimattomuutta. Se oli työryhmä, joka keskustelee vielä viisi vuotta, koska Yhdysvallat ja EU eivät päässeet yhteisymmärrykseen, eivätkä tule pääsemään yhteisymmärrykseen digitaalisen talouden verotuksesta. Joten OECD katsoo Euroopan, että Eurooppa on... Äh, tai johtoasema, muuten emme pääse tästä tilanteesta. meidän on verotettava Google ja Facebook ja miten me sen teemme, jos ne eivät ole eurooppalaisia. Toinen kysymys on se, että verokilpailuita meillä nyt on hyödyttää suuria yrityksiä eh, ja yritysryppäitä ja haittaa pk-yrityksiä. Se ei johda reiluun kilpailuun, se johtaa epätasa-arvoiseen pelikenttään. Se tarkoittaa, että pk-yritykset eh, maksavat eh, noin 30 prosenttia enemmän veroja kuin suuryritykset. Se ei ole reilua, se ei ole avointa, se ei ainakaan ole tasa-arvoinen pelikeittä, se ei varmasti ole sellaista kilpailua kuin me haluamme EU-ssa. Sanotaan tämä nyt selvästi. Joten olen erittäin iloinen, kun monet e- edustajat ehdottivat, että pitää digitaalista taloutta verottaa ja tekivät ehdotuksia. Tämä on suuri ongelma ja minä en näe tätä tasoitusveroa, joka on vain vero liikevaihdolle ratkaisuna. Mielestäni se on varsin karkea, eh, nopea ratkaisu. Mielelläni näkisin tämän mukana eurooppalaisessa yritysverojärjestelmässä. Miksei aloiteta yhteistä yhdistetystä yhtiöveropohjasta digitaalisille eh, alustoille? Miksi ei? Aloitetaan sieltä Tämä on väline, jota voimme käyttää verottaaksemme Googlea, Facebookia ja Applea. Ja lopuksi olen samaa mieltä siitä, jos tämä ratkaisun haluaa. Ja me näemme, että vielä on valtioita, jotka jumittavat tätä. Ja olen Eva Jolin kanssa samaa mieltä, että meidän kyllä pitäisi harkita vahvistettua yhteistyötä koska emme voi antaa tämän tilanteen jatkua. Pitää olla jäsenvaltion ryhmä, joka ottaa ohjat käsiinsä ja osoittaa muille, että verotuksen maailmaa voidaan muuttaa, että voidaan luoda maailmanlaajuinen standardi modernille reilulle verotukselle. Kiitoksia puheenjohtaja. Alain Lamassur. Kiitoksia. Sitten Alain Lamassur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoja heidän tarkistuksestaan, ar- arvostelustaan, ehdotuksistaan, hyvistä ehdotuksista ja niin kuin komission edustaja sanoi, niin tämä keskustelu on ollut todella laadukasta olennaisen tärkeässä aiheessa. Nyt puolen kommenttien jälkeen hän puhui todella dynaamisella tavalla ja jaan hänen kannottonsa. Haluaisin korostaa kolmea kohtaa jälleen. Marraskuu alkaa tästä lupaavasti. Markus Ferber ensimmäisenä suositteli sitä, että olisimme lähes yhteydessä OECDn järjestelmään, jos haluamme äh, ryhtyä innovoimaan, innovoivaan toimintaan esimerkiksi digitaalisella alueella. Luonnollisesti samanaikaisesti niin kuin Paul OECD on kävellyt varovasti kuin kananmunien päällä eikä tule tekemään mitään aloitteita. Sitä vastoin, jos me teemme aloitteen, jos toimme realisesti ja harkitusti, ja suunnitelma on harkittu, ottaen huomioon digitaalisen talouden tilanteen, niin silloin se olisi viitti toimisi viitteenä OECDlle. Muistuttaisin siitä, että Saksan puheenjohtajakaudella G20 antoi pyynnön OECD, että se tekisi ensi kevään, kevääseen mennessä ehdotuksia digitaalista ja sitä paitsi EU esti saman toiveen Euroopan neuvostolle, tai e komissio näin. Siis nämä kaksi tahoa tulevat tekemään ensi keväällä ehdotuksia, ja jos siihen mennessä Euroopan parlamentti on ottanut pöydälle ehdotuksen, joka on pätevä, niin se olisi hyödyllinen viitekehys ja näin parlamentti, vaikka se ei voi voi päättää tästä asiasta, niin sillä voi tätä kautta olla tärkeä rooli poliittisessa keskustelussa. Sitten toinen huomio, tämä liittyy tähän minimiveroasteeseen. On selvää, että aika perinteisesti sekä oikeasta vasemmisto vastustavat tätä keskustelua. Pitää olla kuitenkin tietoinen siitä, että neuvosto ei tule koskaan hyväksymään veroasteen harmonisointia. Ja näin ollen yhtäkkiä tässä mennään mielestäni liian pitkälle, kun ruvetaan jakemaan, jakamaan toimivaltuuksia EUn ja jäsenvaltioiden kesken, kun verotus kuuluu edelleenkin ennen kaikkea jäsenvaltioiden to- toimivaltaan. Joten uskon, että on hyviä syitä harmonisoida ö, verotettavia voittoja. Juristi en usko kuitenkaan, että sen pidemmälle voidaan mennä. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni. Ja sitten vielä veroastesta sanoisin seuraavaa. On kaksi käsitettä, käsitettä jotka liittyvät minimiveroasteeseen poliittisista syistä sanotaan, että halutaan määrätä tämä 18 tai 20 prosenttiin. Se on poliittinen valinta, jos näin toimitaan. Tämä ei ole minun toimintatapani, eikä poliittinen ryhmäni kannata tätä, mutta ymmärrän kyllä hyvin, että jotkut muut ryhmät ja kollegat haluavat näin toimia. Sitten on tällainen tekninen minimitaso. Koska jos on ei ole ollenkaan mitään minimiä ja joku valtio puolitoista prosenttia, tarkoittaa sitä, että ei ole verotusta ollenkaan. Niin, en nyt tiedä, voimmeko saada kompromissia teknisestä minimistä, mutta halusin nyt kuitenkin kiinnittää huomiota tähän ulottuvuuteen. Sitten vielä viimeinen kommentti. Viittaan siihen, mitä ECRstä Lunes ja EPPstä Gunnar Högmark ja herra Heis ottivat esille. Siis puhuttiin, onko oikeutusta eu käsin puuttua asioihin ja alkaa jo jopa harmonisoida verotettavaa, verotettavia voittoja. Joka kerta olen sanonut kollega Lunaselle, että aina kun kuulen puhuttavan pienistä valtioista, niin haistan kyllä kuolleen rotan. En tiedä minkä takia pienet valtiot nyt jotenkin kärsivät tällaisessa tapauksessa. Ja kun joku pieni valtio ei voi hyötyä kuin pienistä markkinoista ja sen pitää löytää keinot pärjätä muilla keinoin, kun kuluttaja on niin vähän, muuta pieni EU-valtio nauttii myös näistä 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinoista, jossa vaikka 400 000 asukasta EU-valtiossa, niin sillä on kuitenkin näin suuri kuluttajapohja johtuen yhtenäismarkkinoista, sisämarkkinoista. Ja hän itse, tämä maa pystyy kuitenkin tarjoamaan oman pienen markkinaosuutensa muille. Joten loputtomiin voidaan keskustella ja polemisoida, mitä hyötyä tai haittaa tästä on, mutta me olemme ylpeitä, että on tällaisia maita, joissa on vähän, vähän väkisiä maita, mutta myös niin sanottuja suuria valtioita, koska itse asiassa kuitenkin ne ovat väkirikkaampia, niin kuin tässä Jean-Claude Junckerkin humorisesti totesi, on kahden tyyppisiä maita EU-ssa, ne, jotka tietävät ovat pieniä ja sitten niitä, jotka luulevat olevansa isoja ja itse asiassa, en usko, että koolla nyt on niinkään suurta merkitystä tässä. Totta kuitenkin on, että järjestelmän mukaan on maita, jotka kärsivät ja jotkut hyötyvät ja pitää löytää sitten keino korvata tätä tilannetta. Jotkut täällä ottivat esille tarkistuksia, ne ovat tehneet ja me suhtaudumme hyvin avoimesti, jotta voimme tätä kautta parantaa tekemiä ehdotuksia. Haluaisin rauhoitella mieliä, mitä tulee digitaalisen talouden verottamiseen. Gunnar Högmark esitti ihan oikean osuvia kommentteja. Sanoisin hänelle, että ensinnäkin ver- puheenjohtajavaltio Viro, mehän vieroimme Tallinnassa Poulin kanssa, ja kun tapasimme siellä vastaavan va- valtiosihteerin kesän alussa, niin silloin meille kerrottiin kohteliaasti CCCTBn puolesta emme nyt ole niin kovin innokkaita. Me voisimme tulla toimeen ilmankin. Me pelaamme täällä lojaalia peliä puheenjohtajamaan toimissa ja tästä voidaan käydä ensimmäinen keskustelu, tehdä tällainen periaatteellinen sopimus kautemme loppuun mennessä, mutta sitä vastoin he sanovat, että meillä on ehdottoman tärkeää, että CCCTBssä on mukana digitaalisen talouden verotus. Kuitenkin Viro on maailman ykkösmaa, mitä tulee digitaalisen talouden ke- kehitysasteeseen, niin on selvää, että jos virolaiset sanovat meille, että sanoisivat meille, että ei meillä ole ollenkaan valmiita tällaiseen, niin silloin ehkä olisimme suhtautuneet eri tavalla. Mutta nyt Viro kuitenkin meitä tähän rohkaisi. Ja mitä tulee sitten näihin kriteereihin? Gunnar oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että tämän päivän digitaalisessa taloudessa, eikä tunneta sellaista taloudellista mallia, joita sovelletaan muutaman kuukauden tai vuoden päästä. Nyt olemme sellaisessa vaiheessa, teknologia aivan hullua vauhtia etenee, joten ei voida kaikkea ennakoida, ennustaa kuitenkin kaikki konsultaatiot on tehty ja mitä ammattikirjoista olemme lukeneet, on osoittanut, että yksi asia, mitä ei voi siirtää, ja vain yksi tällainen asia on, tai ei ole siirrettävissä, nimittäin henkilökohtaiset tiedot, henkilötiedot. Minun henkilötietoni, jotka annan ilmaiseksi Facebookille, Facebook voi kerätä niitä, käsitellä niitä kaikkialla, asettaa ne vaikka pilveen, se on ihan selvä juttu. Mutta sitä vastoin Facebook ei voi toimia niin, ettenkö, väittää, ettenkö asuisi Pariisissa 17 kaupungin osassa. Se on helppo varmistaa ja siksi olemmekin tehneet näitä ehdotuksemme. Ja sitten vielä lopuksi tämä toissijaisuusargumentti ja että verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuteen. Te pitää kuitenkin hyvin ymmärtää toimivaltuuksien jakaminen ja toisiaisuusperiaate. Toimivaltuuksien jakamisessa niin tietenkin verotus ennen kaikkea kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan ja olen valmis muistuttamaan tästä kyllä mietinnössäkin, jos tällaisia tarkistuksia tehdään. Ja näinhän me aina sanomme, kun tapaamme kansallisten parlamenttien jäseniä. Parantoissa kokouksessa olemme aina todenneet tämän, samoin pääkaupunkimatkoillamme. matkoillamme ja jatkossa ja lähipäivänä tulemme matkustamaan muun muassa Sofiaan. Mutta samanaikaisesti kuitenkin, kun ajatellaan sisämarkkinoiden asemaa, niin siihen liittyy EUn rooli ja perussopimuksessa on kaksi artiklaa, jotka yhdistävät nämä kaksi tehtävää. Emmekä, ja voimme olla eri mieltä tästä analyysistä, sitten täytyy sitten keskustella, mutta mielestäni me emme voi toimia harmonisesti sisämarkkinoilla, jotka hyötyvät yhtenäisvaluutosta, yhtenäisestä lainsäädännöstä kaikilla alueilla, mutta jossa kuitenkin verotuksellisesti toimitaan eri tavoilla, mitä tulee yhteisöverotukseen, yritysverotukseen ja miten verotetaan voittoja. Ja sitten tähän liittyy tämä toissijaisuus puoli. Toiseisuusperiaate ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kohdellaan, käsitellään ongelmia kaikkein alhaisemmalla tasolla. Toiseisuusperiaate tarkoittaa sitä, että ongelmaa käsitellään sillä tasolla, millä se kuuluu, missä sitä parhaiten onnistuu. Ja sitten kun on kyse siitä, että neuvotellaan jonkun monikansallisen yrityksen kanssa, joilla voi olla liikevaihto, pörssiarvo tai voitot, jotka ylittävät jonkun EU-jäsenvaltion BKT jopa kaksin tai kolminkertaisesti joissakin tapauksissa. Niin silloin kyllä minulla on sellainen tunne, että toisuusperiaate pikemminkin vaatii sitä, että neuvotellaan Euroopan tasolla tämän yrityksen kanssa kuin kansallisella tasolla. Joten tämä on aivan huippukeskustelua kyllä. Emme käy sitä tänään varmastikaan loppuun, mutta mielestäni meidän pitää pitää mielessä kaikki nämä eri tekijät, jos haluamme pystyä tekemään ehdotuksen, joka saa ministerineuvoston etenemään näissä asioissa. Ja toivottavasti ratkaisu löytyy yksimielisesti. Kiitoksia. Kiitoksia paljon esittelijöille ja muille puhujille. Uskon, että tämä oli erittäin hyödyllinen ja tärkeä keskustelu. Henkilökohtaisesti yhdyn voimakkaasti kummankin esittelijän johtopäätökseen. Tietystikin valiokunnan täytyy ottaa kantaa asiaan menettelytensä mukaisesti. Äänestys toimitetaan helmikuussa. Tarkkaa päivää ei vielä ole lyöty lukkoon. Tarkoituksena on, että tämä menisi sitten huhtikuussa täysistuntoon. 18. päivä. Nyt olemme viisi minuuttia, tai oikeastaan neljä minuuttia etuajassa. Uskon, että voimme silti aloittaa. No tänne, että herra Stolujan tulee paikalle. Kenties pidetään tässä pieni tauko ennen kuin aloitetaan äänestykset, mikä näin on tarpeen tehdä. Papers. Let's go, sorry, I invaded you.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 So, we move to point nine of the... Siirrymme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Of the draft... Meidän tarkastella mietintöluonnosta, joka koskee markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamista, eli kyse on BKTL-asetuksesta. Minä olen asian esittelijä. Valiokunnan puheenjohtajiston puolesta olen hoitanut asiaa nyt lyhyesti esittelen mietintöluonnoksen, jota olen laatimassa. Kuten te tiedätte, uusi oikeuden kehys, joka luotiin Lissabonin sopimuksen myötä, johti siihen, että tarvitaan enemmän rakenteellista ja parempaa lähestymistapaa, kun on kyse PKTL-tiedoista. Tämä on johtanut siihen, että nyt täytyy uudelleen tarkastella neuvoston asetusta vuodelta 2003. Minun arvioni komission ehdotuksesta on kaiken kaikkiaan myönteinen. Komissio pyrkii vahvistamaan luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta ja myöskin gen BKTL-tietojen luotettavuutta. Uskon myöskin komission tavoin, että uuden oikeudellisen perustan valinta, 338 artiklan valinta perussopimuksessa on täysin perusteltua ja oikea valinta ei pelkästään siksi, että omia varoja koskeva päätös on muuttunut, mutta myöskin siksi, että BKTL-tietoa käytetään muihinkin tarkoituksiin kuin omien varojen laskemiseen ja samalla halutaan varmistaa tilastojen paikkansa pitävyys tarkoituksena on toimia Ehdotuksen tarkoituksena on toimia johdonmukaisesti vuonna 2011 tiedonannon tavoitteiden kanssa, sikäli kun on kyse menetelmistä ja eurooppalaisista tilastoista, niiden laatimista seuraavalle vuosikymmenelle mukaan luettuna tilastollista näiden tuotantomenetelmien käyttö ja tiedon siirron synkronointi, kun on kyse omista varoista. Mäetelmien mukauttaminen ja tilinpitostandardien muuttaminen vuotta 2010, kun on kyse omista varoista, on erittäin tärkeää. tämä valossa, että DKTL-tieto on vertailukelpoista ja tieto on laadukasta ja ennen muuta meidän täytyy vähentää jäsenvaltioiden riskejä niin, ettei anneta kahta, kaksia tietoja vuoden 1995 tilinpitosäännösten mukaisesti ja myöskin uusien tilinpitosäännösten mukaisesti antaa kahta kertaa tietoja ja sitten lopputulos on eri. luonnos on sellainen, että siinä on vain 20 tarkistusta. Suurin osa niistä pyrkii selkeyttämään ehdotuksen tarkoitusperiä. Oli miten oli. Jotkut tarkistukset pyrkivät vaikuttamaan delegoittua säädösvalta, joka komission varsinkin valitettavasti yksi komission ehdotuksessa pyritään siihen, että käytettäisiin täytäntöönpano toimenpiteitä pelkästään minä ehdottaisin, että antaisin komissiolle valta ja oikeus antaa delegoituja säännöksiä siten, että kunnioitetaan sisältöä, ei niinkään vaan muotoa, vaan sisältöä silloin, on kun on kyse lähteistä ja menetelmistä, joita käytetään, kun tuotetaan BKTL-tietoja. Lisäksi määritellään toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen luottavuus, tuotettavuus, tyhjentävyys ja vertailukelpoisuus, kun onkin se BKT-tiedoista. Lisäksi uskon, että on aivan erityisen tärkeää, että komissio suorittaa kunnollisia kuulemisia valmistelevan työn aikana mukaan luottona asiantuntijatasolla, että nämä kuulemiset hoidetaan niiden periaatteiden mukaisesti, jotka on määritelty toimintavälisessä sopimuksessa huhtikuuta 2016, kun on kyse paremmasta lainsäädännöstä. Nyt varmistaa tasapuolinen mahdollisuus osallistua näiden säännösten laadintaan. Siksi pyydän, että Euroopan parlamentia toimitetaan kaikille kaikki sekret saman aikaan, kun ne toimitetaan jäsenvaltioiden asiantuntijoille. Ja meillä täytyy olla myöskin pääsy komission asiantuntijatyöryhmiin, joissa valmistellaan delegoituja säännöksiä. Nyt odotan kommenttejanne. Olen valmis ottamaan huomioon myöskin teidän tekemänne tarkistukset. Kiitos. EPP Shadow Rapport. Kansanpuolen varjoesittelijä edustaja Stolojan niin ensi, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä arviostanne tämän ehdotuksen hyödyllisyydestä, tämän komission ehdotuksen hyödyllisyydestä. BKTLn merkitys on suuri ei vain omien varojen laskemisen kannalta EU-budjetissa, vaan se on myös tärkeä indikaattori monesta muusta syystä, kuten esimerkiksi erilaiset toimet unionissa tai eri jäsenvaltioissa. Tieten todellakin tätä asetusta on päivitettävä perustuen niihin argumentteihin, jotka te esittelitte, puheenjohtaja, kun katson näitä tarkistuksia, joita te ehdotatte mm, mietinnössänne, niin voin sanoa, että suurin osa on sellaisia, että ne ovat mielestäni erittäin hyviä. Kuitenkin me vielä pohdimme kahta tarkistusta, jotka saattavat aiheuttaa hiukan ongelmia. Tarkistus yhdeksän, jossa otetaan huomioon se, että BKTL lasketaan kolmella eri tavalla. On kolme eri BKTL laskentamenetelmää Ja tässä tarkistuksessa, jota te ehdotatte, sanotaan, että vain yhdellä laskentatavalla olisi raportoitava Eurostatille. Tämä on vain hyvin rajallinen tieto, koska yleensä on kaikki kolme BKTLn äh, määritelmän aspektia. Joskus voi nähdä äh, eroavaisuuksia liittyen BKTLn äh, suuruuteen, kun katsotaan yhtä menetelmää versus muita menetelmiä, esimerkiksi tuotantomenetelmä, tulomenetelmä tai tämä kolmas menetelmä. Kaikki nämä kolme menetelmää bktl määrittelyssä ovat tärkeitä ei pelkästään jäsenvaltioille, vaan myöskin Euroopan unionissa on tärkeää, että nämä tiedot tiedetään. Tietenkin voimme keskustella tästä ja on erittäin tärkeää myös kuulla komission näkemys tästä asiasta ja Eurostatin näkemys. Sitten on toinen ehdotus, tässä mietinnössä. Se on itse asiassa komission tekstin hylkääminen, nimittäin tarkistus 14. Komission ehdotus on sellainen, että helpotetaan vertailuanalyysiä ja sitä varten komissio laatii luetteloita koskevan oppaan tiiviissä yhteistyössä neljä artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän kanssa. Tässä ähm, halutaan katsoa, että miten jäsen, mitä menetelmää mitkäkin jäsenvaltiot käyttävät BKTL määrittelemisen, joten ehkä meidän pitäisi varjoesittelijöiden kokouksessa vielä tarkemmin keskustella siitä, mikä se syy on, miksi haluatte poistaa tämän komission ehdotuksen. Muuten, kuten sanoin aluksi, olen täysin samaa mieltä ähm, teidän näkemyksenne kanssa tästä mietinnöstä, myöskin mitä tulee delegoituihin säädöksiin äh, täytäntöönpanosäädösten sijaan. Tämä pitäisi olla mietintö, joka ei aiheuta liikaa ongelmia valiokunnallemme. En usko, että on vaikea saada sille laaja tuki. Kiitoksia. Thank you. I will comment, of course, but... Kiitos. Totta kai, mutta tämä poisto ei poista tätä inventaaria, vaan sen, että tässä viitataan delegoituin säännöksiin. Tämä on pelkästään tekninen juttu, tämä poisto. No niin, nyt sitten ECR-ryhmän nimessä edustaja Zile. Tosin hän kirjoitti minulle, että ei pääse paikalle. Sen sijaan hän lähetti kirjallisen kommentin. Minä luen sen nyt ääneen. Hyppää nämä pahoittelut yli ja hän haluaa kiittää rakentavasta yhteistyöstä ja PKT on todellakin tärkeä mittatikku, kun lasketaan osuutta unionin omista varoista, siksi nyt tärkeää tärkeitä tilastot ovat niin tarkkoa kuin vain mahdollista, että on vertailukelpoisia jäsenvaltioiden kesken. Mukaan luettuna täytyy ottaa huomenna uudet kirjanpitostandardit ja harmonisointi, kun on kyse tietojenantopäivämäärästä ja ja painottaa luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta tietojen kohdalla, mutta kansalliset erityispiirteet ovat kuitenkin olemassa ja täydellinen vertailu on mahdotonta Herra Zile uskoo, että se, että paremmin kuulan asiantuntijat jäsenvaltiosta, on avainasemassa ei pelkästään toisiusperätän vuoksi, vaan myöskin siksi, että tulokset ovat sitten parempia ja verifiointiprosessit jäsenvaltioiden välillä ovat asioita, joita täytyy parantaa. On lisäksi täytyy johdonmukaisesti soveltaa valvontamenettelyitä EUn budjetin yhteisöllä tarkoittaa sitä, että täytyy varmistaa, että maiden maksuosuudet lasketaan oikeudenmukaisesti ja yksikään maa ei maksa enempää kuin sen pitäisi. ECRn ja Ilo meidän tekee jatkossakin yhteistyötä muiden kanssa tämän mietinnön yhteydessä. Kiitoksia edustaja Ziilelle tästä lausumasta. En nyt näe paikalla Alden esittelijää. Ei täällä myöskään ketään kuesta eikä myöskään muistakaan ryhmistä, joten ehkä nyt voinkin antaa puheenvuoron Eurostatin edustajalle. Täällä on paikalla nimittäin Silke Stappelweber, joka on Eurostatin johtaja, joka vastaa näistä kysymyksistä. Olkaa hyvä. Um, ähm, Mr. Chair. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää lämpimästi kutsusta tulla puhumaan, käsittelemään uutta PKTL-ehdotusta, jonka komissio on tehnyt. Erityisesti kiittäisin herra Gualtieriä hänen mietintöluonnoksestaan. Tarve tarkistaa muuttaa tämänhetkistä BKTL-juridisia puitteita on lähtenyt liikkeelle kolmesta eri syystä. Ensinnäkin se, että uusi ohjekirja tuli voimaan ESA 20 10 ja niin BKTL voidaan vertailla ja siksi tarvitaan tarvittavat kriteerit. Kaikkien pitäisi noudattaa samantyyppisiä sääntöjä ja eri jäsenvaltioissa. Sitten vielä yksi asia, joka on erityisen tärkeä jäsenvaltioille, nimittäin uudet helpot ehdotukset auttavat vähentämään tiedon välittäjien taakkaa kansallisissa tilastolaitoksissa. Näin kun harmonisoidaan siirtoaikatauluja. Nyt se on joka syyskuun lopussa. Niin kuin Estelle jo otti esille, tärkeä muutos liittyy oikeusperustaan, jota olemme käyttäneet pohjana. Nyt se on 338 artikla syistä, jotka esittelee itse esitti. Ja Meille tämä on erityisen tärkeä kysymys, koska nyt BKTL-tietojen antaminen omia varoja varten on täysin linjassa tämän ja muiden tilastosääntöjen suhteen ja laatu voidaan tarkistaa myös, varmistaa tätä kautta. Mitä tulee sitten sisältökysymyksiin, tämä on samantyyppinen kuin tällä hetkellä voimassa oleva järjestelmä ehdotus on oikeastaan enemmän tekninen. Siinä on muutamia säädöksiä, jotka tulivat jo esille ovat tulleet esille luonnoksessa, annetaan toimivalta komissiolle ryhtyä toimiin, jotta voidaan harmonisuudella tavalla toteuttaa ehdotettua asetusta. Komissio odottaa mielenkiinnolla jatkokeskustelua asiasta mukaan lukien keskustelut ehdotusta komitologia-asioista. Sitten yksi toinen tärkeä aspekti liittyy tähän BKT-omien varojen malliin ja rakenteeseen. Kaikilla jäsenvaltioilla on vahva intressi pystytään vertailemaan tilastotietoja ja varmistamaan se, että kaikki voivat maksaa oman oikeudenmukaisen osuutensa omiin varoihin. Tässä yhteydessä on tärkeää toteuttaa täytäntöönpanotoimia, joiden kautta tähän tavoitteeseen päästään, vaikkakin se vaatisi lisäponnisteluita tiedon välittäjiltä, toimittajilta yksittäisessä tapauksessa Sitten olemme iloisia, että herra Gualtieri on tukenut tässä komissiota, kun se haluaa joustalla tavalla toteuttaa asetusta. Ja, ja mielellämme jatkossa keskustelemme tästä äh, asiasta neuvottelun yhteydessä. Kun ajatellaan näitä inventoreja, tämä on hyvin tekninen kysymys, josta pitäisi päättää ammattitilastotieteilijöiden parissa oikeastaan. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet me olemme tietenkin käytettävissä, niin jos haluatte jotakin lisäselvityksiä. Ja tässä mielessä haluaisin nyt vastata kysymykseen, joka tuli jo kappaleesta yhdeksän. Voin vain sanoa, että en itse olisi pystynyt tätä paremmin esittämään kuin te juuri sanoitte. Eurostat on sitä mieltä, että me tarvitsemme kolmea lähestymistapaa BKT ja BKTL, eikä tämä olisi mikään lisätaakka jäsenvaltioille koska suuri enemmistö jäsenvaltiosta laskee näitä lähestymistapoja juuri niistä syistä, jotka herra Stolojan otti esille. Halutaan verrata näitä tietoja keskenään ja pyritään löytämään paras mahdollinen arvo BKTstä ja BKTLstä tuloksena. Joten jäsenvaltiot jo nyt tekevät tällaista, se on niiden etujen mukaista ja siksi haluaisimme saada nämä kaikki toimenpidettä omankin käyttöömme, kun arvioimme laatua ja toimivuutta. Kiitos. Um, Kiitos oikein paljon. Kiitos myös niille kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Tietenkin tulen hyvin tarkkaan katsomaan äh, läpi kaikki tarkastukset. Ensinnäkin haluaisin äh, kiittää siitä, että ollaan samaa mieltä tämän äh, ehdotuksen pääfilosofiasta. Komissio arvostaa sitä, että on jaettu nämä toimen toimenpiteet, toiseen ja sitten rakenteelliset toimenpiteet. Siitä tulisi delegoidut säädökset sisällöstä. tietysti tulemme äh, harkitsemaan näitä esittelijän ehdotuksia Rastolojanin eh, eh, kommentit. Ei meillä ole sisällöstä suuria eroavaisuuksia. Tämä on ihan muodollisuus, joten voimme keskustella siitä, miten voimme muotoilla tämän tarkistuksesta. Yhdeksän ajatuksena ei ollut sanoa, että voi olla ainoastaan yksi laskentamenetelmä ja kieltää, että muita käytetään, myös koska alkuperäinen teksti ei ole mielestäni täydellinen sanotaan, että äm, kokonaisarviot voidaan esittää tarkoitetulla kolmella tavalla, mikä ei ole kovinkaan selvä. Jota minä halusin tehdä tästä vähän selvemmän, mutta olen valmis äh, työstämään tätä selvennystä niin, että se parantaa tekstiä, koska joko on velvoite käyttää kaikkea kolmea, jota komission ehdotuksessa ei ole, tai sitten pitää olla vähintään yksi käytössä, ja sitten voi käyttää myös näitä muita. Joten kyllä me varmasti voimme tätä työstä Ei minulla ole mitään ongelmaa sen suhteen, että parannetaan tätä ehdottamaani sanamuotoa. Tarkistus 14. Tarkistan uudelleen, ettei mitään puutu. kun valtuutetaan komissio tämä ero delegoitujen täytäntöpanosäännösten välillä, joka oli tämän tekstin tarkoitus. Katsotaan, voidaanko tämä poisto pitää tässä vai tarvitaanko joku viittaus. Mutta sisällöllisesti meillä ei ole mitään erimielisyyksiä. Tietenkään me emme halua poittaa tätä äm, luetteloa, me vaan äh, muutamme tämän ähm, toimivaltuuden luonnetta. No niin, Äh, odotan kovasti tarkistuksia. Tarkistusten määrä aika on 22. marraskuuta. Sitten meillä on äh, tarkistusten äh, tarkastelu 11. tammikuuta ja sitten joko 24. tammikuuta tai 24. helmikuuta äänestys Ekonissa. Ja tarkoitus on tietenkin mennä heti trilogiin niin, että asia saadaan päätökseen niin pian kuin mahdollista. En usko, että tästä tulee pitkä kolmikanta neuvottelu. Toivon ainakin niin. Kiitoksia kaikille ja myöskin komissiolle ja Eurostatin edustajalle. Nyt meidän pitää lyhyesti keskeyttää, koska äänestys on tarkoitus järjestää kello 17.55 ja me päätimme keskustelumme 20 minuuttia etuajassa, joten me eh, pidämme tauon ja aloitamme äänestyksemme sitten esityslistan mukaisesti. Kiitoksia.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

Dear colleagues, we no can start uh, our voting session. Hyvät kollegat, voimme aloittaa äänestyssessiomme. Ja aloitetaan se nyt heti testillä. Äh, Tarkastuksessa tarkastamme laitteet. Äänestys alkaa. with some colleagues. No, no. Uh, On the check, I'm always neutral. The Lange machine is not working. You want to try another place? Maybe. Eikö Langen äänestyskone toimi? Haluatteko vaihtaa? It maybe invert the sense. Ehkäpä kääntää ympäri. Okay. Oh. The, the touch, golden touch. Magic fingers, Werner. <laughs> Kultainen kosketus, taikasormet. Magic fingers. <laughs> so, we can close. No niin, voimme päättää tämän koeluontoisen äänestyksen. Hyvä. Sitten aloitamme Fulvio Martusellon lausuntoluonnotuksesta jäädyttämistä ja menetyksestä tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta 53 puheenjohtaja korjaa. Okay, so, okay. Then let me follow the right one. I don't... No niin, seuraataanpa nyt tätä oikeaa listaa. En nyt oikein tiedä minun äänestyslistani. No, 53 puolesta Minulle sanotaan, että meidän äänestyslistassamme on väärä järjestys. Fifty-two and fifty-three are from Viegas so don't worry. First we will vote. And we vote against both of them. Yeah, yeah but why they are different? <laughs> because this was uh, in the, on the draft uh, voting list, and this is the final. No, no, this is the final, and the, the, the S&D is based on the draft. Tämä on lopullinen SND perustuu luonnokseen, joten me seuraamme nyt tätä lopullista äänestyslistaa. Eli tarkistakaapa nyt sitten äh, numerot tarkkaan. 53 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa.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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten 52, 16 ja 17 raukeavat. Ja seuraavaksi tarkistus 56 puolesta vastaan. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus 57 puolesta vastaan. Ty- tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan 59. Aha, sosialistit vastustavat. No selvä. No sitten se on hylätty. Anteeksi. Minä en nähnyt hyvin näitä käsiä. Eli 59 hylätty, 60 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 61 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 64 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty, 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 78 puolesta vastaan. 78 tarkistetaan. Ei, sosialistit, no selvä, puolesta. Hyvä. No sitten on järkeä äänestyttää tästä koneäänestyksenä. Niin, äänestys on auki. Vielä kaksi kollegaa äänestämättä. Hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan. Tarkistetaan 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 81 puolesta vastaan. Tarkistetaan 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaan 22. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 84 puolesta vastaan tarkistetaan 84, äänestys alkaa. Äänestys päättyy tasapeli 21 vastaan 21, joten hylätty. Sitten siirrymme tarkistuksen 28. Johdantosakapalet puolesta vastaan. Tarkistetaan 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistetaan 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 30 puolesta vastaan. Tarkistetaan 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Vastaava osa. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 vastaan 20. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. Luulisi, että tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tarkistetaan. Hylätty luulisen, mutta äänestys alkaa. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty, kyllä. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. En näe liberaaleja joten tarkistetaan. Se on heidän tarkistuksensa, luulisin, mutta katsotaan nyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt äänestämme tästä komission ehdotuksesta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Vielä yksi äänestämättä. Eikö? Hyvä. Sitten äänestys päättyy 39 puolesta yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten menemme seuraavaan äänestykseen. It is uh, uh, the report. Vuorossa mietintö, Eva Jolin mietintö, rahanpesun vastainen toiminta rikosoikeuden avulla, lausunto. 21 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta paremmin tarkistaa ensi Vote is. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 raukea 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tuloksen 24 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.11. tulossa A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 31. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 tarkistus. Hetkinen. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 37, 36 raukea, 37 puolesta, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 raukeaa, sitten 39 vedetty puolesta vastaan tyhjää hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 41 raukeaa. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 53 puolesta 53 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Hyväksytty se on. Sitten 54 puolesta vastaan tyhjää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 Äänestys päättyy. Tasapeli 21-21 hylätty. Viisi puolesta vastaan. Tarkistamme viiden tuloksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty seitsemän puolesta vastaan. Tarkistamme. Hän alkaa seitsemän. Vote is. Äänestys päättyy. Yhden enemmistöllä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan Tarkistamme kahdeksan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Uh, mm, so nine in favor, against, check, rejected, I guess, but vote is open. Äänestys alkaa yhdeksän omaperäisiä yhdistelmiä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Äänestä alkaa tästäkin. Rejected. Vote is. Äänestys päättyy hylätty, 11 puolesta. 11. Okei, okay. against. Vastaan, tyhjä, hylätty, 12 puolesta, vastaan. Tarkistamme, 12 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jo tarkistus 15 puolesta vastaan tarkistamme. 15. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Komission ehdotus muutetussa muodossa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Hey. I think you have to wait. täytyy varmasti odottaa. <laughs> Sorry. Okay. The vote is closed. Äänestys päättyy. 41 puolesta nolla vastaan. Kaksi tyhjää ääntä. Onnittelemme esittelijää. Nyt äänestys päättyy. Ja seuraava kokous pidetään sitten torstaina kello yhdeksän aamulla. Kiitos. Kokous päättyy.